Okay, good morning. Let's start our work today. Hyvää huomenta. Aloitetaan tämän päivän työt. Meillä on esityslista luonnos. Onko kommentteja? Ei. Katson, että esityslista on näin hyväksytty. Muutama ilmoitus puheenjohtajan nimissä. Ekon valiokunta 26. syyskuuta iltapäivällä, niin kuin jäsenet jo tietävät. Kansalliset parlamentaarikot on kutsuttu eurooppalaisen ohjausjakson tiimoilta paikalle. Ja tässä esittelijänä edustaja Gozes. Haluaisin ilmoittaa jäsenille, että iltapäivän istunto alkaa kello 15 täsmällisesti. Näkemysten vaihdon jälkeen valiokunta jatkaa kokoustaan äänestyksillä. Siellä aiheena muun muassa korttimaksut. Toinen ilmoitusasia liittyy palautteeseen Tupac kolmikantaneuvotteluista. Asetuksen tiimoilta saatiin merkittävää edistystä. Tässä tämä on Kosesin heiniä. Nyt väliaikaisia määräyksiä on tarkisteltu uudelleen. Ne ehdot, joiden mukaan jäsenvaltio voi pyytää apua, ovat kyseessä. 4. lokakuuta on seuraava sovittelu tiedossa ja siinä käsitellään muita asetuksia. Ferreira, Ferreira mietintö. Ennen keskustelun avaamista vielä yksi ilmoitusasia. Pankkiunioni ehdotus kuuleminen. Esittelijöiden ja koordinaattoreiden sopimuksella käymme näkemysten vaihtoa. Kävimme näkemysten vaihtoa viime viikon kokouksessa ja sihteeristö on pyytänyt fasiliteetteja ylimääräiseen valiokuntakokoukseen keskiviikoksi 10. lokakuuta kello 9 9-13. 9-13. Näin voisimme järjestää kuulemisen tulevista lainsäädäntö, lainsäädäntöehdotuksista. Pankkiunioni ja kriisinhallinta. Tänä aamuna ohjelmassa on kaksi mietintöä. Ne liittyvät yhteen. Ensinnäkin edustaja Taissenin mietintö ja sen jälkeen Giegoldin mietintö. Ehdotamme, että keskustelemme molemmista mietinnöistä yhdessä. Tämähän on ensimmäinen näkemysten vaihto molempien mietintöjen osalta ja ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Taisen. Olkaa hyvä. Dank u wel, voorzitter. Kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtaja, oletan, että ne kollegat, jotka ovat täällä nyt tässä kokouksessa, joka käsittelee vain näitä kahta ehdotusta, että kollegat ovat lukeneet komission ehdotuksen, eikä minun tarvitse sitä sen kummemmin esitellä ja tuhlata siihen aikaa. Ja äh, tässä on 28 äh, artiklaa, äh, joissa on hyvin paljon asiaa sisällä ja se on hyvin mielenkiintoinen ja kattava. Olen keskustellut paljon kollega Giegoldin kanssa, me olemme tehneet yhteistyötä osittain, mutta ehkäpä minä aloittaisin tästä näistä lähtökohdista tai oikeastaan kysymällä teiltä, sopiiko teille, että minä esittelijänä otan lähtökohdaksi kuusi asiaa, jonka pohjalta sitten laadin tämän mietintöni. Ensinnäkin, ensimmäinen kysymys on luonnollisesti tämä sadan miljoonan kysymys. Haluammeko me yhteisen valvontaviranomaisen finanssisektorille. Ja todennäköisesti valiokuntamme on samaa mieltä, koska me olemme pyytäneet tällaista eurooppalaista valvontaa jo vuosikausia ja valitelleet sitä, että se ei ole aikaisemmin tullut. Joten lähden siitä olettamuksesta, että me haluamme tämän yhden valvontamekanismin ja suhtaudumme siihen positiivisesti ja tämä olisi lähtökohta. Toinen on se, että me tarvitsemme laadukkaan ja kohteistetun mekanismin. Ja kolmanneksi ottaisin lähtökohtaksi sen, että meillä on tällainen valvontamekanismi, joka perustuu sisämarkkinoiden hyvään toimintaan. Ja neljänneksi, että saamme mekanismin, joka ottaisi koko unionin luottolaitokset valvontansa alaisuuteen. Ja viidenneksi, että tässä ehdotuksessa saisimme selkeän tehtävien jaon ja operationaalisen valvonnan vastuun yhtäältä eu tasolla ja toisaalta sitten kansallisella valvontaviranomaisten tasolla. Ja kuudenneksi, että meillä on tässä hyvä vastuu tavallaan, että me teemme kaikkemme niin, että siinä vaiheessa, kun valvontatehtävät siirtyvät äh, kansalliselta tasolta Euroopan tasolle, että se tapahtuu vastuullisella tavalla. Ja lopuksi, mitä tulee tämän mekanismin voimaan astumiseen, meidän täytyisi siinä pitää, tai ehdottaisin, että pitäisimme lähtökohtana sitä, että meidän täytyy huomioida se, että tämän valvonnan laadun täytyy olla korkeatasoista. Meidän täytyy huolehtia siitä, että valvojan kapasiteetin täytyy olla sellainen, että he kykenevät hoitamaan tämän valvontatehtävänsä. Ja sen lisäksi meidän täytyy luonnollisesti huolehtia myös siitä, että meillä on tätä valvontaa tukeva äh, sääntöpuitteisto. Tässä minun ehdotukseni lähtökohdiksi ja nyt haluaisin mielelläni kuulla, no tietenkin erityisesti varjoesittelijöiden näkemykset, mutta luonnollisesti myös muilta kollegoilta. Ja jos minä saan pitää lähtökohtana näitä kuutta asiaa, niin minulla on myös muutamia huolenaiheita. Sillä tavalla muun muassa, että miten me lähdemme tätä työstämään, tätä ehdotusta. Meidän täytyy tehdä tarkistuksia siihen, millä tavalla me yhdistämme valvonnan, joka oikeastaan alun perin on euroalueella tai luottolaitosten, jotka ovat euroalueella tai toimivat euroalueella, ja sitten toisaalta sisämarkkinat, eli suhteessa 17 27. Eli tämä on asia, jota me ehkäpä hieman joudumme työstämään, muokkaamaan. Ja sen lisäksi täytyy katsoa myös eh, operationaalisten toimien jakoa kansallisella ja Euroopan tasolla – Tämäkin on jätetty hieman avoimeksi ja oikeastaan tässä on jätetty avoimeksi tälle eurooppalaiselle valvontaviranomaiselle eh, päätettäväksi se, millä tavalla he haluavat toimia. Minusta meidän täytyy tässä tehdä tietty ero eh, liittyen esimerkiksi luottolaitoksen luonteeseen. Jotkut voivat olla suoraan eurooppalaisen valvontamekanismin alaisena ja voimme ehkä sanoa, että tällä valvontaviranomaisella on oikeus puuttua asioihin, mutta että kun on kysymys tästä perusvalvonnasta, niin se olisi kansallisella tasolla. Me voimme katsoa, mitä tehtäviä annamme ja kenelle, mutta tässä meidän täytyy huolehtia siitä, että mikäli tarpeellista, niin jokainen pankki voi olla valvonnan alaisena niin, että meillä on yksi yhteinen mekanismi, valvontamekanismi. Ja sitten jos me pidämme tätä lähtökohtana, niin meidän täytyy tehdä tiettyjä muutoksia, muutoksia siihen, miten tämä, tähän valvontamekanismiin sillä tavalla, että me katsomme eron monetäärisen tehtävän ja valvontatehtävän välillä. Ja Euroopan keskuspankkihan saa tämän tehtävän ja sen tehtävähän on alun en, ensisijaisesti valvoa Euroopan tätä monetääristä puolta. Sen vuoksi meidän täytyy katsoa, että tämä valvontamekanismi rakennetaan niin, että tämä monetäärinen näkökulma myös toteutuu ja huolehtia siitä, että hyvä valvonta tukee tätä monetääristä työtä. Ja tämä on EKPn työ, mutta meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että nämä asiat pysyvät erossa ja sitä, että EKP ei joudu liriin siitä, että joku pankki joutuu ongelmiin. EKPn sisällä meillä on myös tämä valvonta, organismi, valvonta elin, joka huolehtii tästä valvonnasta. Mikä asema sillä sitten on EKPn e rakenteessa? Ja jos me haluamme, että mahdollisimman moni jäsenvaltio tulee tähän mukaan, silloin meidän täytyy lähteä siitä, että tähänkin täytyy tehdä pieniä muutoksia. Sitten meillä on Euroopan pankkiviranomaiset, Giegoldin mietintö. Se, mitä me sanomme yhdessä mietinnössä, sen täytyy luonnollisesti olla tasapainossa tämän toisen mietinnön kanssa. Eli millä tavalla tämä finanssi valvonta suhtautuu Euroopan pankkiviranomaiseen, joka jää olemaan, jolla on omat tehtävänsä ja jonka täytyy, niiden täytyy tavallaan myös olla yhteensopivia. Sen lisäksi meidän täytyisi miettiä, millä tavalla tämän elin, tämä valvontaelin EKPssä rakennetaan ja miten näissä eri johtoneuvostoissa sovitaan näistä tehtävistä. Neljäs kysymys on sitten raportointi ja vastuuvelvollisuus. Kuulisin mielelläni kollegoilta, miten tärkeänä he tätä pitävät ja mitä mahdollisuuksia he näkevät vahvistaa tätä ehdotusta tältä osin. Sitten suhteissa muihin pankkiunionin pilareihin nämä tässä on paljon asioita, joita ei välttämättä tässä mietinnössä tarvitse säädellä, mutta ehkäpä meidän täytyisi kuitenkin hieman miettiä näitä. Ja nämä vaikuttavat myös siihen, kun me valitsemme päivämäärän, kun tämä astuu voimaan. No, kuten jokainen on voinut lukea tästä asetusehdotuksesta itse, että tämä yhteinen valvontamekanismi astuisi voimaan ensimmäinen tammikuuta 2013, eli se olisi toiminnassa suurin piirtein kolmen kuukauden kuluttua. Tässä on hyvin paljon tehtävää. Me olemme kuulleet kaikki, mitä Nikosiassa sanottiin ECOFIN kokouksessa ja me olemme lukeneet tästä aika lailla lehdistöstä, mitä muut osapuolet ovat sanoneet, että parlamentin puhemies Schulz on nähtävästi myös antanut tästä jonkinnäköisen lausunnon, koska ainakin näin luin Frankfurter Allgemein-lehdestä. Joten meidän täytyy nyt miettiä, jos me parlamenttina tuemme tätä päivämäärää, koska sillä on merkitystä myös sille, miten me järjestämme ja organisoimme omaa työtämme. Sitten vielä yksi asia. Minusta meidän pitäisi hyvin tarkkaan katsoa myös näitä, näitä vaihtoehtoja ja valintoja, mitä tehdään. Meillä on tai siis tässä ehdotuksessa valvonta annetaan siis EKPlle artiklan 127 perusteella. Ja esimerkiksi tämä Bowlesin päätöslauselma ja suullinen kysymys, jonka esitimme viime Strasbourgin istunnossa, siinähän me jo oikeastaan vaadimme komissiolta, että nämä kaksi asetusta, asetus liittyen pankkiviranomaisten sopeuttamiseen ja yhteiseen valvontamekanismiin, että ne hoidetaan yhtenä pakettina ja niin, että meillä on yhteispäätösmenettely molemmissa asioissa. Mutta mutta tässä me olemme menneet eteenpäin. Oikeusperusta, jos me pidämme tätä oikeusperustaa, niin silloin lähtökohtana on Euroopan keskuspankki. Ja sillä voi olla etunsa, sillä voi olla lisäarvoa myös monetaariselle vakaudelle. Ja voimme myös sanoa, että EKPllä on paljon kokemusta ja EKPn uskottavuus on myös hyvin tärkeä ja se on senkin vuoksi tärkeää, että jos markkinat eh, luottavat ja kansalaiset luottavat EKP, eh, e niin, niin silloin tätä kautta voidaan koko järjestelmää tavallaan ylläpitää. Ja jos valitaan valvontaviranomaiseksi EKP, niin etu on myös se, että meillä on jo olemassa oleva eh, tavallaan elin. Ja silloin me voimme toimia paljon nopeammin ja tehokkaammin kuin, että jos me valitsisimme jonkun ihan täysin uuden ö, elimen ja perustaisimme ihan uuden instituutin. Ja EKPn puolesta puhuu myös se tosiasia, että neuvostossa, tänä aamuna oli myös lehdistössä, että muutamat valtion päämiehet ovat myös tämän vahvistaneet, että neuvostossa on paljon tukea sille, että tämä eurooppalainen valvontatehtävä annettaisiin EKPlle. Silloin meillä ehkäpä onkin hyvät syyt olla samaa mieltä. Me olemme siis myös lainsäätäjiä ja meidän täytyy huolehtia tai huomioida se, että neuvosto kannattaa hyvin pitkälti EKPtä. Laatu on tärkeää, kuten minä jo ihan aluksi sanoinkin, mutta nopeus tai ainakin edessä kohtuullinen nopeus on myös tärkeää. Me olemme yhä vielä kriisissä ja me tiedämme, että euro alueen huippukokouksessa on tehty poliittinen sopimus siitä, että tällaisen yhteisen valvontamekanismin perustaminen on välttämätön edellytys sille, että ESM äh, saisi käynnistää pääoman äh, antamisen pankeille. Ja tämähän on asia, jonka puolesta me olemme puhuneet useaan kertaan, jotta voisimme tämän noidankehän äh, katkaista. Se, mitä haluaisin sanoa, me emme ole vielä normaali ajoissa, vaan tilanne on vielä kriisitilanne. Ja se täytyy myös muistaa, kun me laadimme tätä ehdotusta. Minusta meidän täytyy nyt eh, todellakin etsiä ja hakea maksimaalisia ratkaisuja, ja se on myös tämän ehdotuksen tavoitus, eli pyrimme parauttamaan luottamuksen eh, finanssirakenteisiin. Esittelijänä olen luonnollisesti täysin tietoinen tästä ja minun velvollisuuteni on luonnollisesti myös tutkia tätä komission ehdotusta hyvin tarkkaan. Ja olen tietoinen siitä, että jos valitaan EKP, niin sillä on myös tiettyjä rajoitteita liittyen vastuisiin ja jäsenvaltioihin ja niin edelleen. Mutta nykyisten EKP-sääntöjen mukaan meillä on mahdollisuus toimia tämän puitteissa. Ja uskon, että me voimme vielä parantaa tätä ehdotusta tarkistuksillamme huomattavasti, mutta pitkällä aikavälillä me tarvitsemme ehkäpä vielä perustuslakimuutosta, mutta perustamissopimusmuutosta, mutta se nyt on vielä aika kaukana. Mutta tässä nyt kuitenkin puitteet, hieman ongelmia, lähtökohtia ja ne huolenaiheet, mitä meillä on liittyen tähän ehdotukseen, joka meillä on edessämme, asioita, joita meidän pitäisi tarkistaa ja jossa haluaisin mielelläni kuulla kollegoita. Ja sitten kolmas asia on EKP ja oikeusperusta. Eli olen nyt yrittänyt tässä tuoda esiin EKPn edut tietäen, että siihen liittyy myös rajoitteita. Ja kuulisin nyt mielelläni kollegoita. Täällä varmasti eh, ihmiset tietävät, minkälainen esittelijä minä olen meidän on huolehdittava siitä, että saamme aikaan mietinnön, joka saa valiokunnassa enemmistön taakseen ja myös ulkopuolella, koska tämä aihe on niin erityisen tärkeä. Me voimme parlamenttina vain voittaa, jos me huolehdimme siitä, että tämä saa paljon tukea taakseen. Joten kuulen nyt mielelläni, mitä kollegat sanovat. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Once again because of... Meillä on täällä todellakin kaksi hyvin lähellä toistaan olevaa mietintöä, niin annan nyt herra Giegoldille puheenvuoron. Kiitos. Tämä on hyvin keskeinen asia. Siitä ei ole kovinkaan kauaa, kun me neuvottelimme tästä valvontapaketista lävitse kaikkien äh, ryhmien. Ja Tämä oli hyvin poikkeuksellinen asia, ottaen huomioon sen, että parlamentti oli pitkälti yksimielinen ja että neuvostossa oli henkilöitä tai maita, jotka olivat hyvinkin vastahankaisia. Mutta tämä oli suuri menestys se, että me saamme finanssivalvontamekanismin ja kävi ilmi, että tässäkin oli tiettyjä rajoitteita, kun kuultiin valvontaviranomaisen eh, johtajia viime viikolla se kävi hyvin selvästi esiin. Tässä puhuttiin nimenomaan näistä tavallaan päällekkäisistä tehtävistä ja sitä, millä tavalla tämä ehkäpä äh, tulee myös äh, hyvin kalliiksi veronmaksajille. Stressitesteistähän me näimme äh, myös mikä todellisuus on ja kansalaiset odottavatkin, että tästä vedetään tietyt johtopäätökset. Ja neuvosto omalla, omalla päätöksellään veti tästä johtopäätökset ja päätti nyt sitten tällaisesta pankkiunionista tai sen eteenpäin viemisestä. Ja tämä tavoite ansaitsee luonnollisesti tukemme, koska tätähän parlamentti on halunnut. Ja voisi sanoa, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Meillä on nyt sitten aikamoiset aikapaineet sen vuoksi, että pankkiunioni liittyy nyt tähän ESM. Ja tässä täytyy luonnollisesti huolehtia siitä, että meillä täytyy olla tehokas pankkien valvontajärjestelmä ensisijaisesti. Ja täytyyhän olla niin, että se, joka haluaa varoja eurooppalaisista rahastoista, sen niitä täytyy kaikkia kohdella samalla tavalla. Ja meidän täytyy nyt huomioida se, kun me tässä kovassa paineessa teemme työtä, että me emme tässä tavallaan luovu heti mistään oikeuksistamme. Ja jos neuvosto nyt jo sanoo, että se ei kykene itse pitämään kiinni sitä aikataulusta, jonka se on itse itsellensä asettanut, niin silloin meidänkin täytyy sijoittaa vapauksia ja puhua asioista mahdollisuuksien puitteissa. Pankkivalvonnan eurooppalaistamiseen pitäisi liittyä vahvoja tavoitteita. Ensinnäkin järjestelmän täytyy olla tehokas, ei mitään epäselvyyksiä eikä päällekkäisiä rakenteita. Selkeämpi rakenne eli vahvempi eurooppalainen pankkivalvonta ja vahvemmat oikeudet. Mutta nämä vahvemmat oikeudet merkitsevät myös sitä, että tarvitaan demokraattista valvontaa. Oli se sitten EKPn alaisuudessa tai ei, niin tämän demokraattisen valvonnan täytyy olla ehdotonta. Ja EKP hän on riippumaton rahapolitiikassa. Ja vahva demokraattinen valvonta merkitsee viittä eri asiaa. Ensinnäkin sitä, että tämän parlamentin yksittäisillä jäsenillä on oikeus esittää kysymyksiä. Se merkitsee sitä, että meillä on oikeus saada jatkuvia raportteja ja esittää suullisia kysymyksiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meillä on oikeus nimittää pankkivalvonnan johtajaa ja meillä on oikeus äänestää budjetista, koska nämä kysymykset ja kuulemiset otetaan vakavasti vain ja ainoastaan silloin, jos meillä on myös äh, sanktiomahdollisuudet. Ja siksi meillä täytyy olla budjettioikeudet ja sen lisäksi meillä täytyy olla viidenneksi myös erityistutkimusoikeudet. Suurin osa näistä oikeuksista meillä onkin tämän finanssivalvontaviranomaisen kautta, mutta meillä ei ole tätä EKPn suuntaa myöskään tässä äh, asiassa. Ja tämä on aihe, jota meidän täytyy käsitellä. Äh, artikla 130 osoittaa, että tässä on tiettyjä jännitteitä ja meidän täytyy ne ratkaista, koska me emme voi eurooppalaistaa näitä finanssijärjestelmiä ilman demokraattista valvontaa. Sen lisäksi meidän täytyy saada selkeä ero rahapolitiikan ja fiskaalipolitiikan välillä, finanssipolitiikan välillä. Ja rahapolitiikka ei saa olla finanssipolitiikan panttivanki ja toisinpäin. Tämä koskee myös pankkivalvontaa. Eli sisämarkkinoilla täytyisi oikeastaan kaikkien luottolaitosten olla tämän valvonnan alaisena, mutta ei ehkäpä samassa mittakaavassa. Nämä ihan pienimmät luottolaitokset, pankit eivät ehkäpä tarvitse mitään valvontavierailua Frankfurtista tai Lontoosta, vaan se voitaisiin tehdä kansallisella tasolla. Ja täytyy huolehtia sitten siitä, että ne laitokset, jotka ovat eurooppalaisesti merkittäviä, niin niitä täytyy valvoa enemmän eurooppalaisesti. Mutta jos jossakin asia menee vikaan, niin silloin Euroopan tasolla täytyy voida puuttua mihinkä tahansa. Optimaalista olisi luonnollisesti myös se, jos meillä olisi tämä valvontamekanismi, joka kattaisi kaikki jäsenvaltiot. Se, mikä tilanne nyt on, ja sen vuoksi tässä minun mietinnössäni haluaisin, että kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat. Ja eh, minusta on huono asia, jos kaikki eivät ole tässä mukana, jos tärkeät alueet ovat poissa ja se on heikkous. Ja tämä heikkous meidän täytyy eh, hoitaa, korjata. Tämän uuden rakenteen täytyisi olla mahdollisimman houkutteleva kaikille jäsenvaltioille eh, osallistua siihen. Tämän täytyisi olla vastustamatonta. Ja että jokainen maa haluaa, meidän täytyisi voida vetää jokainen maa mukaan tähän ja täytyisi tehdä mahdollisimman vaikeaksi selittää kotimaassa se, että tässä ei haluta olla mukana. Eli tämän täytyisi olla mahdollisimman houkutteleva ja niin, että maat haluaisivat tähän osallistua. Ja sitten tämän valvontamekanismin, pankkivalvontamekanismin jakaminen tai tällainen pirstominen on huonoin mahdollisuus, jos me haluamme todellista talousunionia. Koska jos, tämä nyt, jos tähän tulee poikkeuksia ja ennakkopäätöksiä, niin se olisi huono asia. Meillä parlamenttina tulisi huolehtia siitä, että tällaista ongelmaa ei synny. Mitä tämä merkitsee sitten konkreettisesti? Komissio on ehdottanut valvontaviranomaisille, että olisi tiettyjä erityisjärjestelyitä varsinkin kriisiaikoina. Ja tässä yhteydessä tämä merkitsisi sitä, että tarvitaan kaksinkertainen enemmistö. Kaksinkertainen enemmistö ja sitten yritän nyt tässä selittää tätä tarkemmin. Eli luodaan tällainen ylimääräinen valiokunta, jossa olisi erityispaikkoja niille, jotka eivät liity mukaan tähän yhteistyöhön. Ja mikäli tämä paneeli sitten tekee tiettyjä päätöksiä ja valvontaviranomainen ei niitä hyväksy, niin on tietty äänijako. Tarvitaan tietty määrä kyllä ääniä ja vähintään kolme kyllä ääntä niiltä mailta, jotka eivät osallistu. No jos päätösmenetelmä nyt jaetaan ja sirpaloidetaan tällä tavalla, niin miten tämä sitten toimii? Mitä jos joku pieni maa sanoo, että minä lähden mukaan tähän yhteistyöhön, vaiko voisinko ehkäpä kuitenkin vaikuttaa vielä enemmän näihin asioihin, jos en liity koko tähän mekanismiin mukaan, vaan lähden tähän erityisvaliokuntaan, eli varsinkin pienelle maalle. Täytyy huolehtia siitä, että pienet maatkin haluavat liittyä sen sijaan, että he jäävät ulkopuolelle ja liittyvät tähän erityisvaliokuntaan. Eli tämä liittyy nimenomaan sitten hallintoneuvostoihin, kun meillä, jos nimitetään tällainen foorumi, niin täytyy huolehtia siitä, että perusta on hyvä ja täytyy myös miettiä sitä, ovatko kiinteät luvut järkeviä tässä vaiheessa, kun emme tiedä vielä, kuinka paljon maita liittyy tähän yhteistyöhön. Ehkä kaikki tai lähes kaikki. Silloin tällaiset ennalta määritellyt luvut ovat huonompi asia, koska silloin me joutuisimme koko ajan muuttamaan näitä, näitä lukuja. Ehkäpä me löydämme tähän toisen ratkaisun. Yksi asia meidän pitää kuitenkin vielä esittää itsellemme, onko todellakin ajateltavissa, että tärkeissä asioissa Euroopan valvontaviranomainen, mikä on sen suhde sitten ekp hen, Eli, eli millä tavalla tässä toimitaan? Meillä, jos meillä on suuri pankki, jossa on vaikka 400 työntekijää, ja toisaalta sitten eh, hyvin pieni Euroopan valvontaviranomainen, niin eikö silloin oikeastaan ole niin, että häntä heiluttaa koiraa? Täytyy miettiä tätäkin. Minä uskon, että parlamentin pitäisi näissä kysymyksissä puhua EUn yhtenäisyyden, sisämarkkinoiden ja demokraattisten oikeuksien puolesta, ja silloin meidän täytyy olla varovaisia siitä, että me emme lähde aikapaineessa äh, hyväksymään asioita, jotka sitten jatkossa äh, ovatkin ennakkotapauksia. Ja meillä on tässä suuri vastuu. Ja meidän täytyisi myös kantaa meidän vastuumme. Meidän täytyy ottaa ja käyttää niin paljon aikaa kuin me tarvitsemme ja huolehtia siitä, että saamme aikaa mahdollisimman paljon yksimielisyyttä. Edellisessä paketissa me jo huomasimme sen, että neuvosto painostaa ajallisesti meitä ja sitten se ei kuitenkaan johda mihinkään. Eli kun on kysymys kuitenkin kansallisista eduista ja muista, niin tämä parlamentti on kuitenkin ollut vahvempi kuin neuvosto. Ja minä odotan ilolla yhteistyötä Marian Taissenin kanssa. Kiitos. Thank you very much also to Mr. Giggold. Now we will... Kiitoksia myös herra Giggoldille. Nyt aloitamme ensin varjoesittelijöille ja sen jälkeen otamme yhden varjoesittelijän Taisenin mietinnöstä ja yhden varjoesittelijän Giggoldin mietinnöstä. Aloitamme herra Pitellalla. Grazie, <clears throat> presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin käyttää puheenvuoron koskien tätä EKPn erikoistehtäviä. Tämä koskee Tissanin, miet- Tissanin mietintöä ja haluaisin kiittää häntä ja pidän hyvänä hänen kommenttejaan, mutta myös herra Gigoldin alustus oli erittäin hyvä, mukaan lukee nämä provokaatiot. Ensinnäkin olisi sanottava, että asetusehdotus on hyvä lähtökohta Erityisesti olen sitä mieltä, että eurooppalainen e, valvontaviranomainen EKPssä löy- lisäisi pankkijärjestelmän luotettavuutta ja ylittäisi tämän pirstoutuneisuuden ja asettaisi pohjan e, pankkiriskin ja suverenisen riskin linkittämisen välillä. Haluaisin ainakin nyt kolmea e, kriittistä kohtaa korostaa. Minusta niihin olisi purauduttava. Ensinnäkin tästä puhuikin jo kollega Täissen. Ja sitä on korostettu useaan kertaan. Euroopan neuvosto on päättänyt edetä tässä asiassa artiklan 127.6 mukaisesti, jossa parlamentille jää marginaalinen asema ja ehdotus on tämän mukainen. Tämän ehdotuksen mukaisesti parlamentilla ei ole mitään ratkaisevaa roolia tässä asiassa. Tämä on erittäin vakava virhe, enkä sano tätä ainoastaan siksi, että olen varapuheenjohtaja ja mm, varapuhemies tässä parlamentissa, vaan olen, sanon sen siksi, että lainsäädäntömietinnössä olisi hyötyä äh, siitä, että parlamentti olisi mukana. Parlamentin äh, roolia on viime vuosina vähennetty erityisesti tässä valikunnassa. Toinen, ko- koskee, toinen asia koskee sitä, että olisi harmonisoitava pankkivalvonnan perinteitä Euroopassa Kuten tiedätte, kaikissa jäsenvaltiossa ei ole keskitetty pankkivalvontaa ainoastaan keskuspankin käsiin, erityisesti esimerkiksi Saksassa. Bafinilla on keskeinen rooli, se on organismi, joka on valtiovarainministerin alainen – nämä erot ovat merkittäviä eikä niitä ole aliarvioitava. Siksi olen sitä mieltä, että olisi kiinnitettävä keskustelussa erityistä huomiota artiklaan 5 asetuksessa, jonka mukaan kansalliset viran, kansallisella viranomaisella voi olla rooli näiden EKPn e valvontatoimien valmistelussa ja täytäntöpanossa. Sitten viimeinen kohta, se koskee tätä EKPn riippumattomuutta ja tilintekoa artikla 7 asetuksessa säätää, että EKP valvontatoimissaan olisi vastuus erityisesti parlamentille ja neuvostolle. Kuitenkin kysyn itseltäni, kuinka käytännössä tämä vastuu näkyy Euroopan parlamenttia kohtaan. Haluaisin panna merkille, että toisin kuin EKPn johtokunnan osalta tässä parlamentti suljetaan pois, kun nimitetään jäseniä tähän uuteen valvontaneuvoston supervisory boardin, joka on tämä uusi elin, joka vastaa valvonnasta tästä valvontaneuvostosta haluaisin vielä viimeisen asian todeta. E asetusehdotuksessa todetaan, että sillä annetaan suuria, hyvin suuria toimivaltuuksia ja näitä tälle neuvostolle voitaisiin antaa muitakin muitakin valtuutuksia 30 johdantokappaleen mukaan. Herra Gikold puhui tämän valvontaneuvoston roolista, jota, joka on todella merkittävä. Sitä olisi keskustelussa syvennettävä. Kiitoksia esittelijä. Thank you. Mr. Baltz. Kiitoksia sitten herra Valtz. Danke, äh, herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Meidän täytyy nyt selvittää itsellemme, mistä me tulevina viikkoina tai kuukausina puhumme ja mistä emme. Molemmissa mietinnöissä on kysymys ehdotuksesta yhteisestä pankkivalvontaviranomaisesta. Ei enemmästä, ei vähemmästä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettemmekö me pitäisi pankkiunionina hyvänä asiana. Päinvastoin me olemme jo ainakin pari vuotta pyrit, yrittäneet saada neuvostoa hyväksymään tämän. Ja ehdotus hän on asia, tämä, myös komissio on tätä vaatinut. Mutta meillä on nyt tiettyjä asiakirjoja, joita meillä jo on edessämme. Ja sen lisäksi meillä on, valmo, meillä on myös oma aloite mietintö Marian Taissenilta, jossa mietitään tulevaisuuden visioita Nämä asiat liittyvät sisällöllisesti varmasti yhteen, mutta minusta meidän ei kuitenkaan pidä sekoittaa näitä asioita keskenään, eikä yrittää molempi valvonta mietintöihin tuoda asioita, jotka eivät kuulu tähän. Sitten valvonnasta. Minä uskon, että äh, tämä valvonta on hyvä asia. Kriisi on tehnyt hyvin selväksi, että tämä nykyinen, nykyisellä tasolla oleva eurooppalainen koordinointi ei ole riittänyt siihen, että olisi voitu reagoida tehokkaalla tavalla. Ja sen vuoksi me tarvitsemme eh, uutta eh, finanssivalvojajärjestelmää. Ja eh, vuonna 2011 tällainen astui voimaan, kuten kollega Giegold täällä kertoi. Tällaisessa uudessa mekanismissa sen ei, sen täytyisi tavallaan yhtenäistää tätä valvontaa. Tällaiset epäselvät tai päällekkäiset äh, vastuualueet äh, ovat sellainen asia, mitä meidän pitää ehdottomasti välttää. Täytyy saada aikaan järkevä työn ja äh, jako kansallisella ja EU-tasolla ja sitten tämän uuden valvontamekanismin tasolla. Se, että kaikki pankit kuuluisivat tähän, olisi hyvä asia – mutta siitä huolimatta olemassa olevat äh, järjestelmät eivät saa tästä kärsiä. Sen vuoksi täytyy löytää äh, järkevä rakenne ja huomioida myös äh, lähipäätösperiaate. Ja se, että tämä mekanismi koskisi kaikkia 27 jäsenvaltiota ja kaikkia pankkeja, me tiedämme, että tämä on vaikea saada lävitse. Ja sen vuoksi minä ihmettelenkin, miten uskottava yhteinen valvonta voi olla, jos kaikkein suurin finanssikeskus ei tule mukaan. Se, että tämä kuuluisi EKPn alaisuuteen, se on varmasti ihan hyvä sen vuoksi, että EKPllä on uskottavuutta ja osaamista. Ja Täytyy kuitenkin muistaa, että EK, täytyy valvoa sitä, että EKP pysyy riippumattomana ja että se huolehtii myös niistä monetaarisista tehtävistä, joka EKPllä on. Jotta voimme välttää tämän eturistiriitan, niin meidän täytyy saada selkeä eh, ero tähän operatiiviseen ja monetaariseen toimintaan. Se, että EKP toimisi nimenomaan valvonnassa ja valvontaviranomainen sitten hoitaisi oman osuntansa. Euroopan parlamentin ja neuvoston täytyy voida myös valvoa tätä viranomaista. Tämä koskee sen perustamista sekä tämän uuden mekanismin jatkotyötä. Tämä valvontamekanismi on minulle jälleen uusi askel kohti integraatiota, jossa, johon täytyy liittyä demokraattinen valvonta. Me olemme usein tästä puhuneet ja minä itse olen vakuuttunut, että me jatkamme tätä. Eli se, että kun tehdään päätös tästä valvontaelimestä, niin päätös ei saa olla ainoastaan neuvostolla. Tässä on kysymys legitiimiydestä tälle viranomaiselle. Ja ottaen huomioon vielä nämä nykyiset ajat ja sen, miten kansalaiset nyt jo kyseenalaistavat välillä EUn päätöksiä. Sen vuoksi tämä aikapaine ei ole hyvä asia. Tämä uusi mekanismi ei ole mikään sen nopeampi ratkaisu kuitenkaan valtionvelkakriisille. Yhteinen valvonta on edellytys pankkien mahdolliselle eh, jälleen pääomittamiselle, mutta tässä tarvitaan kuitenkin toimintakykyistä valvontaa. Eikä tässä kolmessa kuukaudessa nyt kyetä viemään päätökseen tätä lainsäädäntöprosessia, mikä sinällään jo oli hyvin kunnianhimoinen tavoite. Meidän täytyy luoda myös uusia rakenteita. Ja se, että ensimmäinen ensimmäistä 2013 tämä uusi mekanismi astuisi toimintaan, ei mielestäni ole realistista. Tämä kävi esiin myös valtiovarainministereiden kokouksesta. Tässä olisi vielä paljon sanottavaa, mutta ehkäpä minä nyt lopetan tähän. Tämä nyt on ensimmäinen näkemysten vaihto ja ehkäpä tämä tähän riittää. Kiitos. Thank you. Mr. Klintz, please. Kiitoksia sitten herra Klintz. Äh, alle Vorredner haben ja schon deutlich gemacht, dass das Europäische Parlament die Einrichtung eines... Edelliset puhujat ovat jo tehneet aivan selväksi, että me pidämme pankkien valvontaviranomaista tervetulleena ja tämän puolesta me olemme jo pitkään vedonneet. Olemme halunneet, että meillä olisi vahvempaa, tehokkaampaa valvontaa. Nyt kyse, kyse onkin siitä, onko EKP oikea elin, joka voisi hoitaa tämän tehtävän. Aiemmin olemme puhuneet siitä, että valvonta tehtäisiin yhdessä EKPn kanssa, mutta ei välttämättä niin, että pelkästään EKP siitä vastaisi. Totta kai yhteistyö näissä asioissa on tärkeää, mutta jos valvonta annetaan täysin EKPn kontolle, niin on varmistettava, että virheitä ei tapahdu. Jos virheitä tapahtuisi, niin totta kai se nakertaisi sitten EKPn uskottavuutta – EKPn on toimittava riippumattomasti, huolehdittava rahapolitiikasta. Kriisin aikoina, kun varoja pitää siirrellä pankkien tueksi, niin tällaisina aikoina tarvitaan nimenomaan toimivaa valvontaviranomaista. Me emme ole vielä tässä vaiheessa. Meidän on ensin varmistettava, että käytämme veronmaksajien rahat korrektilla tavalla. Valvontaviranomaisilla näin ollen olisi äärimmäisen keskeinen rooli ja meidän onkin varmistettava, että liikaa painetta EKP ei kohdistuisi. Toinen ajatus, josta olemme oikeastaan jo pitkäänkin keskustelleet, liittyy siihen, että EKP olisi vastuussa pelkästään pankkisektorista. Totta kai nämä kysymykset ovat hyvin läheisessä yhteydessä toinen toisiinsa. Ja juuri tästä syystä meidän onkin kysyttävä itseltämme, onko EKP oikea toimija vai pitäisikö kaikki toteuttaa yhteistyössä EKPn kanssa. Meidän on varmistettava, että meillä on valvontaa pankkisektorilla pankkien suhteen – Edellinen puhuja nosti esille useita seikkoja ja periaatteessa voin sanoa, että voin, voin elää tämän ehdotuksen kanssa. Sanoisin pikemminkin niin kuin, kuin että pidän ehdotusta hyvänä tai tervetulleena. Ymmärrän totta kai sen, että me tarvitsemme järjestelyn euroaluetta varten. Me emme halua sitä, että EU jaetaan kahtia keskeltä. Emme halua, että, että britit ikään kuin sysätään syrjään ja sitten pakotetaan heidät järjestämään kansanäänestys ja sanomaan, että ei kiitos, tämä oli tässä. Tätä me haluamme välttää ja sen takia onkin niin tärkeää, että me katsomme, miten käytännön päätöksentekomekanismit hoidetaan ja jaetaan, suunnitellaan. olemme jo kuulleet hyvinkin yksityiskohtaisia kommentteja näistä asioista, mutta kyllä täytyy olla tarkkana, että emme luo sellaista päätöksentekomallia ja sellaisia elimiä, jotka eivät sitten toimisi yhtä hyvin kuin niiden pitäisi toimia. Minun henkilökohtainen näkemykseni olisi sen suuntainen, että ne maat, jotka ovat päättäneet, päättyneet liittyä euroalueeseen, on varmistettava, että ne kaikki haluavat kuulua myös tähän valvontajärjestelmään. Siitä on tehtävä pakollista. On varmistettava, että ne todella haluavat siihen kuulua. Eli kun sanotaan, että kun liittyy euroalueeseen, niin on liitettävä myös tähän valvontajärjestelyyn. Totta kai vastaan voi tulla se ongelma, että kun nyt Lonto on huomattava rahoituskeskus ja paljon yksityiskohtia siihen liittyen on pohdittava, jotta ei synny mitään haittaa. On myös tärkeää, että kunnioitamme solidaarisuuden ja suhteellisuuden periaatetta. Valvonta viranomaisella on vastuuta suhteessa kaikkiin pankkeihin. Ja kaikki kaikkiin niihin toimijoihin, jotka ovat mukana tässä järjestelmässä. Totta kai myös kansallisilla viranomaisilla ja kansallisilla edustajilla on oma roolinsa. Täytyy ajatella sekä valtionpankkeja että myös yksityisiä pankkeja. Esimerkiksi Saksassa on varmistettava, että järjestelmä on sellainen, että se todella jouhevasti kulkee pankkien jokapäiväisessä elämässä mukana. Meillä on myös pieniä yksityisiä pankkeja, joten tilanteeseen on perehdyttävä. Jos katsomme tilannetta, jossa pankkiluvat vaikkapa peruttaisiin, niin on varmistettava, että valvontaviranomainen voisi tällaisenkin tapauksen perehtyä. Edellinen puhuja totta kai viittasi siihen, että tässä olisi myös nämä muut toimijat, ei pelkästään EKP, joka toteuttaisi käytännössä näitä toimia. Meidän on varmistettava, että järjestelmällä on riittävä taustatuki. Nämä mekanismit äh, ovat sellaisia, että, että ne toimivat pitkän aikaa. Meillä on oltava myös kriisiratkaisumekanismit, jotka ovat olemassa pitkän aikaa. Tilanne on tällä hetkellä tietynlainen. Meillä on määritelmiä, jotka vaihtelevat maasta toiseen. Nyt meidän on lähdettävä liikkeelle samoista periaatteista, yhteisistä periaatteista. Ja jos olemme realistisia, niin järjestelyn pitäisi olla sellainen, että se kestää aikaa, ainakin nyt kymmenen vuotta. Katson todellakin, että kun tätä ehdotusta nyt tutkimme ja puhumme myös talletus vakuusjärjestelmistä ja talletussuojasta. Tämähän kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltuuteen. Minulla on vieläkin aika monia kommentteja, joita olisin halunnut käsitellä, mutta nyt en voi niitä yksityiskohtaisesti käsitellä. Ne tulivat muissakin puheenvuoroissa esille. Kenties vielä yksi seikka, nimittäin demokraattinen legitimiteetti. Nythän tilanne on sellainen, että Euroopan unionin toimielinten päätöksentekorakenne on yhä monimutkaisempi. Normaali kansalainen ei enää ymmärrä, miten Eurooppa toimii. Ja nyt meillä on pankkivalvontaviranomainen, uusi äh, valvontamekanismi. Ei tämä millään muotoa päätöksentekorakennetta helpota. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että nyt ainakin kansalainen näkee meidät täällä Euroopan parlamentissa ja parlamentin näkee sellaisena elimenä, johon kansalainen voi luottaa ja jota kansalainen ymmärtää. Tätä me totta kai haluamme. Ja se, mitä edustaja Giegold sanoi, on niin ikätärkeää, että meidän on varmistettava, että meillä on valvonta oikeudet, tutkimusoikeudet. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Thank you, Mr. Klintz. Mr. Kiitoksia sitten eh, herra Presedo hänelle, jos sopiikin, että hän voi puhua Lambertin jälkeen, koska hänen on lähdettävä. Olkaa hyvä. Uh, kiitos, kiitos, että saan puhua. Ensin voin puhua hyvin lyhyesti, mutta täsmällisesti. Ranskaksi sanotaan, että eh, innostusta ei saa sekoittaa hätäilyyn, kiirehtimiseen. Emme me saa kiirehtiä turhaa ja tehdä eh, hätiköityjä johtopäätöksiä ja rakentaa sitten sellainen rakennelma, joka ensimmäisen kriisin kohdatessa murentuisi. Neuvostossa on sanottu, että pitäisi varmistaa, että kaikki hoidetaan kuntoon. Totta kai olen tästä samaa mieltä. Se, että tämä on ennakkoehto pankkien suoralle pääomittamiselle, on oikeastaan huono asia, koska sillä välitetään väärä viesti vääränlainen kannustin toimia. Keskittyisin yhteen seikkaan ja reagoisin siihen, mitä Marian sanoi. Ymmärrän, että myönsitte sen, että niin kuin neuvostokin sanoi, että tämä täytyy toteuttaa EKPn kanssa, sillä on tiettyjä etuja ja myös tiettyjä haittapuolia. Ja sitten mitä Sven sanoi kahdesta seikasta. Ensinnäkin vahva demokraattinen tilivelvollisuus ja toisekseen yhtäläinen osallistuminen euromaille ja euron ulkopuolella oleville maille. Me emme halua kahden luokan osallistujia. Ensinnäkin täytyy varmistaa se, tai, tai oikeastaan vahvistaa se, ovatko nykyiset oikeudelliset rajoit, jotka liittyvät EKP, estävät meitä toimimasta oikealla tavalla näiden kahden tehtävän suhteen. Joko me sanomme, että OK, EKPllä on tietyt rajoitukset, jotka hyväksytään ja tehdään paras mahdollinen niin, että kaikki voivat osallistua ja demokratia toimii. Tai sitten sanomme, että ei, rajoittaa on nimenomaan täysi osallistuminen ja legitimiteetti, demokraattinen legitimiteetti. Ja sitten riippuen siitä, onko EKPn oikeudellinen rakenne sellainen, että pääsemme tyydyttäviin tuloksiin, menemme tätä tietä, taikka etsimme vaihtoehtoja. Minun mielestäni me tarvitsemme oikeudellisia neuvoja hyvin varhaisessa vaiheessa tässä asiassa, eikä niin, että prosessi on jo loppuvaiheessa ja sitten haetaan neuvoa. No sitten lakimiehet sanovat, että ei tämä nyt toimi nykysopimusten pohjalta. Sitten syntyy valtavat paineet todeta, että toteutetaan tämä kaikesta huolimatta ja sitten mennään kaikkien standardien ja sääntöjen alapuolelle. Kolmas kysymys, jonka haluaisin nostaa, liittyykin tähän. Parlamentti on argumentoinut hyvin vahvasti sen puolesta, että meillä olisi integroitu valvonta, ei pelkästään pankkien suhteen, vaan myös muiden rahoituslaitosten ja vakuutuslaitosten suhteen. Nämä kaikki laitokset ovat hyvin likeisissä yhteyksissä toisiinsa, niin kuin tiedämme. Jos me teemme jotakin pankkien suhteen EKPn kautta, niin sit, sitten me emme pääse tähän integroituun valvontaan Euroopan tasolla, mihin me pyrimme. 27 kohta 6 nimenomaan estää sen, että EKPllä olisi rooli vakuutuslaitoksissa. Mitä me teemme sitten näille konserneille? Jätetäänkö ne ulos, kaikki ryhmittymät? Katson tätä sellaisena rakennelmana, jolla on oltava mahdollisuus laajentua. Tämä on rakennus, jota me haluamme vielä laajentaa jatkossa me olemme valinneet tietyn perustan, jos me tiedämme, että minkäänlaista laajennusmahdollisuutta ei ole, esimerkiksi niin, että otetaan huomioon vakuutuslaitokset ja rahoituslaitokset, rahoitusmarkkinat. Tämä on rajoitus, joka on ymmärrettävä jo varhaisessa vaiheessa, eikä niin sitten, että jälkikäteen äh, harmittelemme, että teimme huonoja valintoja ja mitä ne ei voida enää muuttaa. En hyppää tässä johtopäätöksiin, mutta minusta on ymmärrettävä varhaisessa vaiheessa se, mitkä ovat tekemiemme valintojen rajoitukset ja ne rajoitukset, joita neuvoston päätöksiin liittyy. Neuvostossa jotkut nyt jo harmittelevat tätä seikkaa. Jos me kollektiivisesti ymmärrämme sen, että tämä perusta ei ole oikea pohja toimia, niin meidän pitää olla riittävän rohkeita ja sanoa, että kenties tämä täytyisi hoitaa toisella tavalla. En halua mennä hätiköityihin johtopäätöksiin. Meidän täytyy kuitenkin lähteä siltä pohjalta, minkä neuvosto päätti. No, Mr. Kiitoksia seuraavana herra Presedo. Sí, muchas gracias, eh, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää molempien esittelijöiden puheenvuorosta. Nämä ovat kaksi erillistä aloitetta, mutta tämä on kyllä itse asiassa paketti. Nämä asiat liittyvät todella toisiinsa. Ehdotuksessa on kyseessä tämän pankkiviranomaisen uudistus ja ehkä tähän olisi pitänyt käyttää yhteispäätösmenettelyä. Tämä olisi varmaan paras tapa esitellä asia, ottaen huomioon viittaukset perussopimukseen ja sen, että kaikki val- jäsenvaltiot saavat vakuutuksen siitä, että tämä tehdään yksimielisesti. Mutta oli miten oli tämä yksi paketti, kun puhumme eurooppalaisesta valvonnasta. Kaikki tiesimme, millaisia rajoituksia tällä ehdotuksella on ja aikanaan sanoimme, että se, että että ei olisi mitään eurooppalaista talletusmekanismia ja pankkikriisi- ja ratkaisujärjestelmä esti etenemisen pidemmälle Euroopan valvonnan asiassa. Nyt siirrymme yhteistyörakenteesta joka on hyvin kaukana käytännöstä siihen, että määritellään teknisen sääntelyn periaatteiden mekanismit, ja meillä on mekanismeja jo joilla toimitaan hätätilanteissa ja joilla ratkaistaan ongelmatilanteita ja olemme perustaneet eurooppalaisen valvontajärjestelmän, mutta on aivan selvää, että Euroopan unionissa on mentävä pidemmälle aivan eksistentiaalisista syistä euroalueella. Ja sulkematta ketään pois, se on tärkeää myös muille jäsenvaltioille. Euroalueella on tehty finanssipoliittinen sopimus. Tarvitaan myös finanssisopimus. Finanssithan on se kaari, joka yhdistää rahapolitiikan reaalitalouteen ja näin ollen on mentävä pidemmälle. Eilen EKPn puheenjohtaja Berliinissä pitämässä puheessa sanoi, että tämä EKPn mekanismi, jolla varmistetaan hintojen vakaus, on luottojen hinta – yksi valuu yhteisessä valuutassa, ei voida tehdä toimintaa ikään kuin perhettään tai jäsenvaltioiden suuret erot ovat suuria. Euroopan unioni tarvitsee siis pankkiunionia eksistentiaalisista syistä, ottaen huomioon luoton hinnan, jotta voitaisiin välttää talletusten pakenemisen maasta toiseen, ja lisäksi siksi, että voitaisiin järkevällä tavalla – uudistaa tai ratkaista nämä pankkikriisit ilman, että tulee mitään moraaliriskejä ja ilman, että veronmaksajat joutuvat maksamaan viulut. Siksi tähän suuntaan on edettävä. Kun EKP ajatellaan viranomaisena, jonka ympärille muodostetaan pankkiunioni, niin mielestäni tämä on järkevä tapa edetä. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita tämä ehdotus on vallalla, ja mekin olemme antaneet EKPlle roolin makrotalouden valvonnassa. Meillähän on jo ennakkotapaus siitä, kuinka nämä eri vastuualueet valvonnan alalla nivelletään niin toisiinsa. Täällä on erilaisia asioita, joita meidän tietenkin on käsiteltävä. Yksi koskee tehtävien erottamista. Rahapolitiikka ei ole aivan sama kuin valvonta, äh, vakavaraisuusvalvonta. Vakavaraisuusvalvonnassa viitataan rahapolitiikan ja luottojen saatavuudesta perheille ja yrityksille. Ne jäsenvaltiot, joilla on oma valuutta, voivat aina käsitellä tätä asiaa muilla mekanismeilla. Niitä mekanismeja ei ole käytettävissä euroalueen mailla toimien erottelemisen on oltava siis hyvin selvä. Sitten mitä tulee valvontaan, tarvitaan täydellistä parlamentaarista valvontaa, Euroopan parlamentin, demokraattista valvontaa parlamentin, Euroopan parlamentin taholta, aivan kuin jäsenvaltioissakin on. Ja tässä yhteys, asiassa olemme yhtä mieltä. Sitten mitä tulee pankkiunionin laajuudesta, tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin, mihin pankkeihin tämän, tämän olisi ulotuttava. Mielestäni sen pitäisi koskea koko finanssijärjestelmää on jo nähty, että ris- systeemiset riskit eivät tule ainoastaan suurista laitoksista, vaan joskus riskejä kerääntyy pienten laitosten kautta. Sam- samaan aikaan on päästävä tasavertaisiin um, olosuhteisiin. Edelleen EKP on valvottava kaikkea samalla tavalla. Meillä on yksi yhteinen valvoja integraalisessa suunnitelmassa, niin, mutta kansalliset valvojat eivät enää toimi ainoastaan kansallisella tasolla, vaan ne kuuluvat tähän eurooppalaisen järjestelmään. Ja näin ollen on varmaa, että valvonta käytäntö tulee jatkumaan samanlaisena, mutta rakenne tulee muuttumaan. Sitten täällä on hyvin kiinnostava asia, joka liittyy näihin Euroopan pankkiunionin suhteisiin niihin maihin, jotka eivät kuulu euroalueeseen Euroopan unionissa – meidän on löydettävä muotoja, joilla nämä maat voivat osallistua pankkiunioniin. Se on ehdoton edellytys euroalueen hyvälle toimimiselle, mutta samaan aikaan tämän tyyppinen yhteistyö sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, jotka haluavat siihen osallistua, vahvistaa sisämarkkinoita ja tällaisia mekanismeja siis tarvitaan. Haluaisin vielä todeta, että olen yhtä mieltä siitä, mitä täällä on sanottu koskien sitä, että olisi vahvistettava valvonnan oikeutusta ja demokraattista oikeutusta äh, pankkiunionissa Euroopan parlamentilla. Niin, tätä asiaa on käsiteltävä yhteisenä pakettina ja yhdessä asiat on ratkaistava alusta asti, joten on erittäin hyvä, että aivan alusta asti tätä on yhdessä käsitelty. Kiitoksia. Thank you. Mrs. Goulard. Kiitoksia sitten Rova Goulard. It seems that is not here. Näyttää siltä, että hän ei ole paikalla. Herra Trici Check siinä tapauksessa hän on varjo esittelijä molemmissa mietinnöissä. Děkuji, pane předsedající. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni tämä keskustelu on aivan paikallaan, aivan oikea keskustelu. Meidän täytyy käsitellä molempia mietintöjä samanaikaisesti. Tysonin ja Giegoldin mietinnöistä käytävä keskustelu on oikeastaan rinnakkaista keskustelua ja olen tyytyväinen tähän lähestymistapaan. Olen nyt katsellut ympärilleni täällä salissa ja olen ymmärtänyt, että kaikki poliittiset ryhmät Euroopan parlamentissa ovat saman ongelman edessä, niin kuin konservatiivitkin. Me kaikki koostumme sekä euroalueen edustajista että euroalueen ulkopuolista maista tulevista edustajista. Ja näin ollen samanlaiset argumentit löytyvät kaikista ryhmistä. ECRn varjoesittelijänä minun täytyy puhua Epinkin nimissä. Hän tulee euroalueen maasta ja voin yhtyä hänen näkemyksensä, että hänen maansa osalta – EKPn valvonta on aivan asianmukaista hänen maansa tapauksessa. Kun ajattelemme muita meppejä ryhmässämme, jotka kuuluvat euroalueen maihin, niin edelleenkin kysymys on avoinna sen suhteen, kuinka vankkaa, kuinka voimakasta tämän EKP-valvonnan tulisi olla. Nyt kun olen kuunnellut tätä keskustelua, niin keskustelu yhdestä ja yhtenäisestä valvontaelimestä Euroopassa on hyvin suoraviivainen. Eli pitäisi kattaa koko euroalue joidenkin mielestä. Toiset sanovat, että tämän pitäisi olla pakollista ainoastaan niille, jotka kuuluvat euroalueeseen, jotka ovat, liittyneet, jotka ovat luvanneet liittyä euroalueeseen. Jotkut taas argumentoivat, että ei tilanne ole näin mustavalkoinen. Me kunnioitamme 17 jäsenvaltion toivetta siitä, että EKP olisi keskitetty valvoja elin. Mutta jotkut näiden 17 jäsenvaltion ulkopuolella katsovat, että kansallinen valvonta pitäisi säilyttää ja toimivaltuudet siellä pitäisi säilyttää. Ja sitten vielä kysymys siitä, minkälaiset valtuudet kansallisilla valvontaviranomaisilla olisi. Mitä heille jäisi? Kuka saa viimeisen sanan? On yksi asia puhua keskitetyn valvontaviranomaisen toimivaltuuksista, mutta täytyy muistaa myös kansallisten toimijoiden valtuudet. Tämähän määritellään kyseisen maan perustuslaissa. Kansalliset valvontaviranomaiset saavat tehtävänsä kansallisen perustuslain pohjalta. Ja näiden kyseisten maiden keskuspankit valvontaviranomaiset ovat perustuslain perusteella tilivelvollisia. Ei tämä ole mikään triviaali kysymys. Enkä ole aina samaa mieltä äh, vihreiden edustajan Lambertin kanssa, mutta tällä kertaa hän on kyllä oikeassa. Tämä on perustavanlaatuinen kysymys, äärimmäisen tärkeä kysymys. Kiire ei ole mikään hyvä ohjenuora. Kyllä tähän asiaan on paneuduttava ajan kanssa ja olen todellakin tästä samaa mieltä. Minulla olisi lukuisia pienempiä kommentteja jo aiemmin kuultuihin kommentteihin liittyen, jos aloittaisin Giegoldin näkemyksistä. Hänhän puhui koko prosessin demokraattisesta legitimiteetistä – jos muistiinpanoni pitävät paikkansa, niin hän listasi viisi askelta, jotka johtaisivat demokraattiseen tilivelvollisuuteen. En sano, edustaja Giegold, pitääkö tämä paikkansa vai ei, mutta kyllä se on hyvä alku, hyvä pohja jatkoanalyysille. Toiseksi ylikansallinen valvontamekanismi vaatii muutoksia perussopimuksiin. Perussopimuksia voi lähteä muuttamaan vain niin, että kansalliset parlamentit ovat asianmukaisesti mukana tässä. Kukaan vielä keskustelussa ei ole maininnut kansallisia parlamenttia. Kansalaiset, äänestäjät yksittäisissä jäsenvaltioissa viime kädessä päättävät. Tämä on äärimmäisen tärkeää. En sano, pitäisikö pankkiunionia olla tai eikö sitä pitäisi olla. Tämä asia pitäisi jättää yksittäisten jäsenvaltioiden äänestäjien päätettäväksi. Kun me laadimme omia tarkistuksiamme mietintöihin, niin siinä yhteydessä meidän pitää varmistaa, että äänestysoikeudet, äänet, valvonta viranomaisessa ovat tasapainossa niin, että edustuksen saavat sekä mukanaolijat että osallistumattomat jäsenvaltiot. Totta kai euroalueen ulkopuoliset ovat aina altavastajan asemassa. Tietyissä äänestyksissä vaarana on se, että he jäävät alakynteen automaattisesti ja sitten koko integraatioprosessi olisi tässä vaarassa. Näin ei saisi käydä mielestämme. Sitten edustaja Taisen on käsittääkseni aivan tietoinen niistä vaaroista, niistä riskeistä, jotka liittyvät siihen, että Euroopan keskuspankille annetaan lisää toimivaltuuksia. Hän muistutti myös kansallisista valvojista. Tämä onkin ydinkysymys. Ne, jotka tulevat euroalueen ulkopuolelta, ymmärtävät, että kansallisten valvontaviranomaisten on nimenomaan omattava viimeinen sana näissä päätöksissä. No sitten vielä viimeinen kommentti. Kun keskustelemme yhdestä ja yhte, yhteisestä valvontamekanismista, niin emme näkisi asiaa erillisenä kysymyksenä, vaan kyllä tämä keskustelu on nähtävä yhteydessä raha- ja talousliittoon. Täytyy muistaa myös poliittinen unioni. Näitä kysymyksiä pitäisi käsitellä kokonaisuutena – Tulee olemaan muitakin toimia, e, niin, jotka, joita toteutetaan näiden toimien rinnalla, jotka johtavat pikkuhiljaa poliittiseen unioniin. Ja tähän liittyy sitten taas demokraattinen mandaatti. Jäsenvaltioiden äänestäjien on voitava päättää. Heidän on voitava päättää siitä suunnasta, mihin eurooppalaisen päätöksenteon tulisi mennä. Tämä oli oikeastaan näin alustava puheenvuoroni tähän keskusteluun. Kiitos. Thank you. Now Mr. Klute also. Kiitoksia. Sitten herra Klute. Hän on varjoesittelijä molemmissa mietinnöissä. Kiitos. Ihan lyhykäisesti täällä on niin paljon jo sanottu, eikä tämä nyt eh, tunnu olevan kovinkaan mielipiteet niin kaukana toisistaan eikä minullakaan tule sen paljon enempää sanottavaa, joka ihan toiseen suuntaan menisi. Ensinnäkin on tärkeää, että pankkeja valvotaan. Ei meillä voi olla sisämarkkinoita ilman, että pankkisektorilla vihdoin viimein saadaan aikaan yhteistä valvontaa ja säätelyä. Muuten kaikki menee pieleen, kuten kriisikin osoitti. Kysymys on luonnollisesti se, miten tämä kaikki järjestetään ja organisoidaan, ja oikeastaan täällä on otettu nämä tärkeimmät asiat esiin. Minä itse suhtaudun hieman skeptisesti siihen, että tämä valvonta annetaan EKPlle. Perustelut on esitetty Sven Giegoldin äh, mietinnöstä kun katsoo sitä, niin siinähän näkyy jo, miten monimutkaista tulee olemaan tämän äh, Euroopan valvontaviranomaisen ja EKPn yhteistyö. Eli tässä nyt on myös hyvin erilaisia henkilöitä, jotka joutuvat sitten olemaan keskenänsä kokonaan ajan tekemisissä ja voi jo arvioida, millä tavalla tämä tulee toimimaan. Komission tekstissä on aikamoinen räjähdyspotentiaali. Tämä voi mennä pieleenkin. Tämä on minulle suuri kysymys, onko tämä nyt ylipäätään niin järkevää, että EKP olisi vielä tällainen lisävalvontaviranomainen näiden kolmen viranomaisen lisäksi. Tässä tulee koordinointiongelmia ja sen lisäksi tulee koordinointiongelmia myös jäsenvaltioiden tasolla. Tämä on myös yksi tärkeä kysymys. Se, että meillä on yhtenäinen säätely koko tälle alalle, se on selvää, että se on tärkeää. Mutta se, mikä on hieman hankala, liittyy tähän EKP. hen, Jos EKP saa tämän tehtävän, eh, joka jaetaan euroalueelle ja ei-euroalueelle. Meillähän on silloin sisämarkkinoilla ihan systemaattinen ongelma. Marianne Täysenin oma mietinnössä Marianne kirjoitti, mitä minä tuen, että meidän pitäisi välttää tällaisia valvontaristiriitoja. Mutta tässä tuntuu sillä, että nyt me avaamme oven oikeudellisillekin ongelmille, ja mielestäni sitä pitäisi välttää. Minua olen hieman skeptinen tämän suhteen, että EKP saisi tämän tehtävän ja minun tulen tekemään tarkistuksia tämän suuntaisesti. Minusta on tärkeää, että EKP hoitaa omat tehtävänsä ja että Euroopan valvontaviranomaista vahvistetaan. Se, mitä Wallström sanoi, että kaikki pankit, kaikkien pankkien tulee olla valvonnan alaisia, on ihan totta ei saa käydä sillä tavalla, että ne erilaiset pankkimallit, mitä meillä on kansallisilla tasoilla, meillä on pieniä pankkeja, säästöpankkeja, osuuspankkeja, jotka työskentelevät hyvällä tavalla, ovat olleet vakaita myös kriisiaikoina, eivätkä ole mukana aiheuttamassa kriisiä, jotka ovat päässeet hyvin tästä kriisistä kuiville vesille, niin että me emme riko näitä rakenteita. Demokraattinen valvonta ja vastuu parlamentin suuntaan, se on ihan itsestään selvä, se on jo täällä monta kertaa sanottu. Suuri kysymys on vielä se, mikä meillä on esityslistallamme, eli eh, kaikki nämä varjopankit, mitä siitä sitten? Nehän eivät kuulu tähän nyt ollenkaan. Ja minusta meidän täytyy ottaa se myös huomioon. Jos me järkevällä tavalla valvomme ja säätelemme pankkeja, virallisia pankkeja, ja sitten kuitenkin on olemassa tällainen varjofinanssisektori, joka työskentelee täysin valvontaviranomaisuuden vieressä, niin sehän heikentäisi tätä hyvää pankkivalvontaa. Eli millä tavalla me saisimme tavalla tai toisella integroitua tämän varjopankkisektorin mukaan. Kiitos. Thank you. Now uh, we have a list. Kiitoksia. Minulla on tässä kahdeksan kollegan lista. He haluaisivat käyttää puheenvuoron. Meillä on aika onneksi, mutta haluaisin pyytää kuitenkin kollegoita puhumaan, puhumaan tiiviisti. Kuten tiedätte, Rova Goulart on varjosittelijä. Aha, olettekin jo täällä. Olkaa hyvä, voitte käyttää puheenvuoron, jos olette jo valmiita, tai jos haluatte puhua lopuksi, niin sekin sopii. Niin, en halua häiritä, minun piti vain vastata puhelimeen. Jos kollegat haluavat puhua, niin voin kyllä lopuksi puhua. Selvä, herra Langen. Danke, eh, herr Kiitos puheenjohtaja. Täällä on esitetty hyvin paljon hyviä eh, näkemyksiä. Minun ensimmäinen argumenttini on oikeusperusta. Oikeusperusta mutta äh, hän on siinä 127.6 oikeusperusta sanoo, että yhtenäisellä päätöksellä tietyt äh, pankkivalvontaosat voidaan siirtää EKPlle ilman vakuutusosia. Eli tässä ei anneta kaikkea valvontaa EKPlle tällä 127.6 oikeusperustalla. Tämä, tätä ei saa unohtaa. Toisekseen se tosiasia, että komissio on näin tehnyt, vaatii meiltä reaktioita. Sen vuoksi, että ne epäröinnit, mitä täällä on jo sanottu liittyen siihen, että valvonta annetaan EKPlle johtuen esimerkiksi EKPn äh, tehtävien sekaantumiseen ja tässä on suuri riski. Ja myös kysymys äh, demokraattisesta legitiimiydestä on esitetty. Enkä minä voi olettaa, että EKPn äh, valvontaeliminen jäsen, olisi, joka on vastuussa finanssipolitiikasta, olisi jatkossa pankkivalvonnasta vastuussa. Tämän täytyy olla täysin riippumaton elin, joka on täysin erillään EKPn järjestelmistä – ja neljänneksi ehdottaisin, että demokraattinen valvonta, siinä ei riitä, että meitä vain kuullaan. Minun mielestäni samalla tavalla kuten esimerkiksi Saksassa, Barfimissa täytyy täydentää tätä valvontaelintä vähintään kolmella parlamentin jäsenellä. Kun keskustelimme herra Bershin kanssa, niin yksin, yhden, yhden näistä pitää olla nainen sitten ainakin. Ja uskon myös, että tämän valvontaviranomaisen johtaja on parlamentin valittava, eikä niin, että me saamme vain tietää ja hyväksyä tai ei. Ja sen lisäksi aikataulu on aivan liian tiukka. EKP jossa on tällä hetkellä 57 henkilöä hyvin äh, päteviä. Heillä on kokemusta monilta aloilta, joita voidaan hyödyntää. Mutta valvontaviranomainen, jossa 27 jäsenvaltiolle, pankeille, pörsseille ja vakuutuksille, niin siellä on 53 000 äh, henkilöä. Ja on ihan väärin sanoa, että me siirrämme nämä tärkeimmät tehtävät pankkialalla Euroopan keskuspankille ilman, että me an, ilman, että meillä olisi tarpeeksi aikaa miettiä, miten nämä tehtävät rajataan ja millä tavalla me hyödynnämme olemassa olevaa osaamista. Sen vuoksi minun analyysini on hieman erilainen kuin mitä muutamat kollegat täällä ovat esittäneet. EKB artiklan 127.6 mukaisesti saa eh, lisätehtäviä valvontaan, mutta toimeenpano kuuluu nimenomaan kansallisille, kansallisille viranomaisille ja valvonta, Euroopan valvontaviranomaisille. Ja Euroopan valvontaviranomaisen ja EKPn yhteistyössä Euroopan valvontaviranomainen kutsutaan tavallaan tarkkailijaksi ja voi koordinoida. No eihän se ole mitään. Tässähän poistetaan nämä tehtävät, kansalliset äh, valvontaviranomaiset äh, ja heidän äh, pätevyytensä ja osaamisensa tavallaan ohitetaan. Sen vuoksi minä olen nyt tässä eri mieltä. Jos me neuvottelemme nyt yhdessä, niin silloin täytyy antaa EKPlle tehtäväksi rajallinen, oikeudellisesti rajattu tehtävä ja toisekseen meidän täytyy huolehtia huolehtia siitä, että finanssimarkkinoiden kompetenssit ja päätäntävalta annetaan Euroopan valvontaviranomaisille. Tästähän me olemme puhuneet. Mitä hyötyä on yksittäisestä pankkivalvonnasta, jos 60 prosenttia markkinoista, nimittäin Iso-Britannia, 60 prosenttia pankkien finanssimarkkinoista sijaitsee Isossa Britanniassa, ja jos he eivät ole mukana, silloin me emme todellakaan saa aikaan yhtenäistä valvontaa. Ja silloin me jaamme Euroopan. Eurooppa jaetaan ja tämä ei ole hyvä asia. Ja haluan siterata komissiota. Komissio kirjoittaa sivulla kaksi, että euroalueen huippukokouksessa valtion päämiehet kehottivat komissiota tekemään ehdotuksia yhteisestä valvontamekanismista ja heti kun saadaan valvontamekanismi pankeille käyntiin, niin silloin vakausmekanismin kautta jotta voidaan antaa uutta pääomaa pankeille. Eli tämä ehdotus, varsinkin ajatellen Espanjaa, jossa tämä uudelleen pääomittaminen olisi Espanjan pankeille mahdollista, koska Espanja ei ole tätä nyt vielä pyytänyt, mutta tätä kautta tässä tulee rikkomaan lakia ja, ja, ja tullaan jakamaan koko Euroopan finanssivalvontajärjestelmää ja myös kyseenalaistamaan se. Ja se, että EKP kykenisi Euroopan unionin alueella valvomaan kaikkia pankkeja, myös pieniä alueellisia pankkeja, niin se on minun mielestä ihan älytöntä. Tämän täytyy jäädä kansalliseksi tehtäväksi ja olen vakuuttunut siitä, että Iso-Britannia huolehtii siitä, että näin myös käy. Sen vuoksi, että päätös artiklan 127 kohdan 6 mukaan sen täytyy olla yksimielinen. Yksimielisesti tarkoittaa sitä pienin yhteinen nimittäjä, suurin mahdollinen kiristyskeino. Eli minusta meidän täytyy nyt suhtautua tähän paljon kriittisemmin kuin mitä tähän mennessä on tehty, ja että toimivaltuudet eh, osittain muutetaan. Eli EKP saa eh, tehtävät eh, ja siinä otetaan mukaan vakausmekanismi, kuten Espanja haluaa, mutta päätehtävä eli valvonta, pankkivalvonta annettaisiin Euroopan valvontaviranomaiselle neuvosto tässä painottaa, painostaa meitä tällä aikapaineella, mutta ei tämä nyt johdu mistään kriisistä, vaan vain siitä, että kun komissio puhui, sanoi, että Dexia ja muut ovat pieniä paikallisia pankkeja. Ei, kyllähän nämä ovat suuria pankkeja. Dexillä oli vuonna 2011, 2010 valtavat taseet. 311 eh, oli eh, espanjalaisella ja eh, niin kuin näillä muillakin pankeilla. Eivät nämä ole mitään pieniä paikallisia pankkeja, alueellisia pankkeja. Ja meillähän on 70 miljardin raja. Jos raja ylitetään 70 miljardia, niin silloin on suurempi tai suuri finanssilaitos. täytyy löytää jonkinnäköinen taulukkojärjestelmä niin, et, jossa voidaan katsoa, mikä osuus sijoituksista on rajat ylittävää. Ja sitten saataisiin tällainen järkevä jako siihen, mikä on suuri pankki ja mikä on pieni pankki, mikä on alueellinen pankki. Ja että tämä kaikki vastuu annettaisiin Euroopan valvontaviranomaiselle. Okay, Mr. Langen, thank you very much. Kiitoksia, herra Langen. Pitäisikö tätä kokousta vielä jatkaa? Sitten herra Gunnar Högmark. And I'm happy to say that I can... Kiitos kovasti. Ilokseni voin todeta, että olen pitkälti samaa mieltä tämän aamun kommenteista. Olemme kuunnelleet monia tärkeitä pohdintoja. Ensinnäkin meidän pitäisi ymmärtää se, että vaarana on se, että hajotamme unionia ja heikennämme sitä sen sijaan, että vahvistaisimme unionia. Vaikkakin, jos me parhaalla mahdollisella tarkoituksella perustamme rakenteen unionin, niin se aina toimii oman logiikkansa mukaisesti. Sillä on oma tahto. Tästä voi syntyä se riski, että unioni sirpaloituu rahoitusmarkkinoiden osalta, eikä pelkästään siellä. Kun ajattelemme sääntöjä, sääntöjen noudattamista, siellä sirpaloitumista voi tapahtua, mutta myös yhtenäismarkkinoilla näin voi käydä. Kun poliittisen elimen luomisprosessi käynnistetään, niin se nyt vain tuppaa menemään yhä eteenpäin. Olen pitkälti Langenin kanssa samoilla linjoilla. On helppo helppoa nähdä ja ymmärtää, että tarvitsemme parempaa valvontaa. Mutta kun kuuntelin joitakin puheenvuoroja tämänpäiväisessä keskustelussa, ja vielä enemmän kun katson niitä ehdotuksia, joita on tehty, niin näyttää siltä, että me jättäisimme aivan huomiota. Nyt tässä paljastan salaisuuden. Meillähän on jo unionissa valvontaa. Meillä on sitä kansallisella tasolla ja meillä on sitä lainsäädännön kautta, jota me olemme säätäneet vain vuosi sitten. Aivan niin. Älkäämme puhuko valvonnasta ikään kuin sitä ei olisi olemassa lainkaan ja joka nyt täytyisi perustaa. Meidän täytyy saada aikaiseksi toivottavasti parempaa valvontaa verrattuna siihen, mitä meillä jo on. Ei se tapahdu vain niin, että luodaan uusia instituutioita. Minusta toteutus on tärkeää, mutta jos me perustamme sellaisen valvontarakenteen, joka jo luontensa mukaisesti, luontensa kautta jättää ulkopuolelle puolet rahoitusmarkkinoista Euroopan unionissa, jossa kuitenkin markkinat ovat äärimmäisen integroituneet, niin syntyy se vaara, että oikeastaan synnytetään enemmän ongelmia kuin mitä ratkaistaan. Tästä vain yksi esimerkki, puheenjohtaja pohjoismaisella alueella rahoitusmarkkinat ovat äärimmäisen integroidut. Ruotsi, Tanska, Suomi, Norja, Viro, Latvia, Liettua. Pankkialalla integraatio, rahoitus, siis vakuutusala ja myös pörssitoiminta on hyvin integroitunutta ja verkostoitunutta. Jos meillä olisi tällainen uusi perustettava valvontaviranomaisen, niin sitten puolet tästä jätettäisiin ulkopuolelle. Minusta se olisi typerää. Ei tämä ole argumentti sitä vastaan, että perustettaisiin vahva valvonta tiettyihin jäsenvaltioihin. Mutta me emme saa hyväksyä sitä, että syntyy jonkinlainen etuoikeutus niille, jotka haluavat jäädä tämän valvonnan ulkopuolelle. Päätarkoituksemme on varmistaa, että kansallinen valvonta toimii. Tämän lisäksi meillä on oltava yhteinen eurooppalainen instituutio, joka voi sitten tukea tätä toimintaa. Tähän voi löytyä useita toteutustapoja, mutta ei pidä uskoa, että päästään parempaan valvontaan kuin se, joka meillä jo on. Meillä on tällä hetkellä 27 kansallista valvojaa, viranomaista ja pankkivalvontaviranomainen. Meidän on varmistettava, että valvonta todellakin paranee uuden järjestelyn kautta. EKP-valvontaroolissa tätä voidaan kyseenalaistaa, koska sitten sille annetaan ikään kuin kaksi tehtävää, kaksinainen rooli. Mut, mutta rakenteen on oltava sellainen, että tämä kokonaisvahvuus ja mahdollisuudet, jotka pankkivalvontaviranomaisen kautta luodaan, eivät murene. Vain sen takia, että luomme uuden rakenteen, ei saa käydä niin, että äh, valvonta heikkenee. On rakennettava sille, mitä meillä jo on, edettävä askel askeleelta ja tämä on kuitenkin kuultu sekä vasemmalta että oikealta laidalta valiokunnassa tänään ja sen pitäisi olla hyvä perusta jatkotyölle. Kiitos. Mrs. Elisa. Kiitoksia sitten Rova Eli. Obrigada, Sr. President. Elisa Ferreira. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme tässä keskustelemassa äärimmäisen tärkeästä asiasta. Haluaisin, ja riippumatta siitä, mitä tähän asti on sanottu, esittää muutaman huomion. Täällä parlamentissa vallitsee laaja konsensus, kun näistä asioista, jotka liittyvät suoraan näihin asioihin, keskustelemme, olemme kannattaneet yhtenäistä valvoja Eurooppaan ja yhtenäistä eh, pankkirakriisin eh, ratkaisujärjestelmää kesäkuussa 2010. Tämän jälkeen on ryhdytty useisiin aloitteisiin, mutta vasta nyt meillä on laida, konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia komissiolta edessämme. Niiden on oltava johdonmukaisia ja meidän on pidettävä siitä kiinni. Meillä on yhtäältä tämä lainsäädäntöaloite, herra Högmark on esittelijänä päätöslauselma äh, tämän pankkikriisijärjestelmän, pankkikriisiratkaisun osalta. Sitten täällä on muita toimivaltuuksia, joita annetaan tietylle instituutille, kuten Euroopan keskuspankille pankkiunionin yhteydessä. Kun parlamentti otti kantaa näihin asioihin, niin tuolloin luovuttimme valtavat valtuudet EKP sillä olisi valtavat äh, valtuudet äh, näiden systeemisten äh, riskien valvonnassa ja konkurssien sattuessa. Ja minun on nyt tänä päivänä tunnustettava, että ehdotus, jonka mukaan keskuspankki saisi näitä valvontatoimia euroalueella, merkitsee etua epäilemättä. Se on merkittävä asia näin EKP saa ikään kuin hampaat itselleen ja se pystyy puuttumaan tilanteisiin. Se on vahva, tunnustettu, arvovaltainen, mutta mielestäni meidän olisi hyvin varovasti hallinnoida näitä valtuuksia. Tietenkin minulla on tärkeää nämä koherenssi keskuspankin ja muiden valvojien toiminnan johdonmukaisuuden osalta Aivan kuten muutkin täällä aikaisemmin, haluaisin sanoa, että yksi mahdollinen tie, tai ehkä ainoa mahdollinen tie olisi sellainen, jossa nopeammin harmonisoitaisiin valvontakäytäntöjä euroalueen sisä- ja ulkopuolella, mikäli emme halua de facto kyseenalaistaa sisämarkkinoiden toimintaa. Ehkä tämä on se tie, jonka kautta voidaan ratkaista ongelmat. Sitten toinen huomio, johdonmukaisuus on taattava myös euroalueen sisäpuolella, mikäli EKP ainoana valvojana ottaa sisäänsä eri käytännöt kansallisilta tasoilta, niin silloin tälläkin tasolla meillä olisi velvoitteena pakottaa EKP tunnustamaan kansalliset valvontaelimet, jotka ovat erittäin tärkeitä, kun luodaan yhteistä kulttuuria Euroopan unionin. Tietenkin nyt herää kysymys linkistä tämän pankkien valvonnan ja vakuutusyhtiöiden valvonnan ja niin sanotun varoipankkijärjestelmän välillä on tärkeää, että me jär- huolehdimme tästä asiasta. Minä olen jo ottanut tämän esille viime viikolla kulmistilaisuudessa kuinka tällaisessa pankkiryhmittymässä ja finanssiryhmittymässä on näitä eri tasoja mukana ja kuinka EKP valvoisi tätä. Tämä on rooli, että meidän työstämme meidän on työstettävä, meidän on taattava EKP-riippumattomuus, koska kun EKP ottaa kantaa pankkien tulevaisuudesta, kun niillä saattaa olla systeemistä vaikutusta, niin on aivan selvää, että täällä on aivan valtavia ongelmia, jotka on huomioitava ja pohdinkin nyt sitä, mikä olisi se mekanismi tai oikeus tai vetoomus, millä tavalla voitaisiin neuvotella EKPn kanssa, kun EKPn hoitaessaan näitä valvontatehtäviä kansalliset edut voivat vaarantua, ja kuinka voidaan taata tämä valvonta niin sanotun aikaisen puuttumisen ja pankkikriisin ratkaisun välillä, kuinka taataan sujuva siirtyminen yhdestä etapista toiseen ja todella pankkien kriisien ratkaisut tosiasiallisesti, kun ne ovat konkurssin partaalla. Tästä on budjettivaikutuksia, joita ei ole vielä käsitelty EKPn ja kansallisten valvojien euroalueen ulkopuolella on tehtävä yhteistyötä, on, on pankkeja, jotka toimivat monissa jäsenvaltioissa. Ja, ja kun näitä, näitä ongelmia käsitellään, niin tullaan käsittelemään näiden oh, oh, tahojen instituutioita, mutta ei silloin enää EKP toimi, vaan nämä pankkikriisielimet. Ja tästä on keskusteltava perusteellisesti. Pohdin sitä, Onko mahdollista, että meillä on yksi yhteinen valvoja ilman, että on yhtenäistä pankkikriisinratkaisijaa, jossa on yksi yhteinen rahasto? Pohdin tätä aikataulua, kuinka se käytännössä tulee toimimaan tai toimiiko se, koska pank- maathan voivat kyllä saada laskuja maksettavakseen pankkikriisin ratkaisumenettelyssä, vaikka, niillä, vaikka ei ole ollutkaan riittävästi painoarvoa niin, että ne olisivat voineet puuttua tilanteeseen. Ja tässä tulee mukaan eurooppalainen pankkiviranomainen, jolla tulee olemaan valtava työ. Sen on luotava yhteinen kulttuuri tähän pankkikriisin ratkaisukollegioon. Tämä on aivan keskeinen ulottuvuus, jota mielestäni ei ole riittävästi käsitelty. Edelleen olen sitä mieltä, että meidän olisi otettava kantaa siihen, kuinka sopeudutaan tulevaisuuden kehitykseen pian palataan liikasen kertomukseen, tulee uutta kehitystä jälleen lokakuussa ja uusia vaiheita uni, pankkiunionin rakentamisessa. Niistä on jo ilmoitettukin. Uskonpa, että Euroopan parlamentin strategia olisi määriteltävä niin, että, että huomioidaan poliittinen kehittyminen. Me emme halua jäädä rannalle tästä prosessista, me haluamme olla aktiivisesti mukana prosessissa, mutta toisaalta ei pidä mennä aivan loppuun asti menettelyssä, kun kuitenkin puitteet kehittyvät jatkuvasti ja muuttuvat. Tämä on varmasti kaikkein tärkeimpiä haasteita, joihin meidän on Euroopan parlamentissa pureuduttava, mutta meidän on päästävä eteenpäin aktiivisesti ja älykkäällä tavalla niin, että pääsisimme ja saisimme aikaan tämän menettelyyn toteuttaa tavoitteemme, mutta ei pidä unohtaa, että alkuperäiset velvoitteet eivät onnistuneet tämän bailing out jäi veronmaksajien maksettavaksi ja nyt on pakkeja, jotka ovat voimakkaampia kuin maat, jossa ne toimivat. Emmehän me voi edelleenkään e, vieläkin todeta, että pienet sopeutukset ja pienet parannukset nykytilanteeseen tulisivat ratkaisemaan tuon ongelman, koska eihän näin ole. Joten olen sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää tätä poliittista tilaa, joka on nyt avautunut ja joka on menossa hyvään suuntaan, mutta meidän on oltava hyvin varovaisia yksityiskohtien kanssa. Muussa tapauksessa lapsi saattaa mennä pesuveden mukana. Thank you. Now, uh, please, miss... Kiitoksia sitten Rova Intveld. Uh, ja, dank u wel, voorzitter. Um, Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on hyvin selvästi osoittanut, että meillä on tässä ongelma. Yhtäältä me haluamme nopean ratkaisun. Sen vuoksi katsotaan EKPn suuntaan, vaikkakin kaikki samanaikaisesti myöntävät, että sit, siinä on ongelmiakin, se on ratkaisu, jossa on liikaa puutteita. Ja kysymys kuuluukin, nyt aikapaineen alaisena, pitääkö meidän valita sellainen eh, vaihtoehto, joka kuitenkin sitten on vallalla ikuisuuksiin. Joten eikö olisi mahdollista tässä valiokunnassa saada aikaan jonkinnäköinen väliaikainen ratkaisu. Eli sanomme, että meidän täytyy saada lyhyellä aikavälillä ratkaisu. Ja nopea, ainoa realistinen ratkaisu lyhyellä aikavälillä on EKP, mutta että me sovimme jonkinnäköisestä aikataulusta, jossa loppujen lopuksi saamme aikaan sellaisen valvonnan, mitä me haluamme. Eli voisi ajatella näin, että jos nyt tuodaan tämä EKPn alaisuuteen selkeästi erillään olevaan pilariin, jossa otetaan tiettyä eroa, ja sitten tämä tuodaan tavallaan tällaisen kokonaisratkaisun alaisuuteen, valvontaratkaisun alaisuuteen, mitä me olemme ajatelleet. En tiedä, onko tämä teknisesti mahdollista, mutta meidän täytyisi miettiä tätä mieluummin kuin, että me nyt maalamme itsemme nurkkaan ja valitsemme sellaisen vaihtoehdon, josta emme ikinä enää koskaan pääse eroon. Tai että sanomme, että jotta me saamme paremman ratkaisun ja rakenteen, niin me tarvitsemme siihen enemmän aikaa, mutta että me saisimme aikaan sellaista pankkivalvontaa, jota suurin osa tässä salissa haluaa ja pyrkii. Joten pyytäisin, että katselisimme selvittäisimme, olisiko mahdollista löytää jonkinnäköinen väliaikainen ratkaisu, jossa me lyhyellä aikavälillä hoidamme tätä, tämä valvonta-asia, mutta pitkällä aikavälillä saisimme aikaa mekanismin, joka vastaisi meidän ajatuksiamme. Thank you, Mrs. Colin. Kiitoksia, Sitrova Colin. Very much, uh, a lot of... Kiitos paljon on sanottu sellaista, josta olen samalla linjoilla. Haluaisin korostaa kolme asiaa. Ensinnäkin ei pidä aliarvioida, kuinka tärkeää on päästä eteenpäin huomattavalla tavalla kohti yhtenäistä pankkivalvontaa Euroopan unionissa. Meillä on edessämme valtiovelkakriisi ja myös luottamuspula pankki- ja rahoitusjärjestelmään. Kyse ei ole pelkästään bankiasta, deksiasta ja niin edelleen. Kiire on siis aivan totta. Kun katsomme niitä oikeudellisia perusteita, joita minä olen nähnyt, niin ei ole mitään perustetta kiistää oikeusperusta, joka EKPlle e annetaan. Mutta kyllä tämä vielä työstöä tarvitsee. On äärimmäisen tärkeää, että nämä ehdotukset nähdään pakettina – Tämä tarkoittaa parlamentin mukana oloa tasa-arvoisena aivan samalla tavalla kuin Sixpackissäkin. Siellähän oli neljä ehdotusta, jotka perustuivat perussopimukselle ja yhteispäätöksille. Kaksi ei ollut sellaista, mutta niitä kohdeltiin neuvoston taholta aivan samanlaisina. Mielelläni kuulisin esittelijöiltä, onko tämä seikka jo tunnustettu neuvostossa ja komissiossa, Baroson suunnasta olen nähnyt merkkejä siitä, että tätä haluttaisiin kohdella pakettina. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska nämä kaksi ehdotusta ovat sidoksissa toisiinsa. No sitten EKPn ehdotukset ja se, mitä esittelijät ovat sanoneet. Toisaalta rahapoliittinen riippumattomuus, joka EKPllä on, ja toisaalta ne valvontatehtävät, jotka se saisi, jotka on oikeudellisesti pohjattavaa vakamalle pohjalle. Ja meidän on saatava myös vahvempaa demokraattista tilivelvollisuutta nimenomaan näihin valvontatehtäviin. Svenin kanssa olen täysin samalla linjalla tästä. Meillä on oltava sellainen malli, jossa huomioidaan pankkien määrä, mukana olevien valtioiden määrä. Kaikki tämä vie aikaa, mutta minusta periaatteena on oltava se, että me haluamme järjestelmän, joka kattaa mahdollisimman monet jäsenvaltiot. Jäsenvaltioita on kannustettava osallistumaan. Totta kai pienten pankkien osalta EKPn suorat tehtävät ovat, ovat ikään kuin kevyempiä tai pienempiä, mutta periaatteena pitäisi olla se, että kaikki ovat mukana samassa järjestelmässä. Minun päähuoleni on se, että kun katsotaan näitä kahta ehdotusta, niin ne voivat heikentää tai jopa vaarantaa pankkivalvontaviranomaisen toimintamahdollisuuksia. Kun EKPlle annetaan valtuudet mennä pidemmälle, kyse on pääomavaatimuksista ja muista aspekteista, niin sitten varnaa on sen, että pankkiviraston valtuuksia kavennetaan. kun otetaan huomioon kaikki kansalliset näkökulmat ja, ja rajoitteet ja ne sitten tuodaan Euroopan tasolle, niin se on totta kai hankala. Tämä on huoli, johon täytyy perehtyä huolellisesti. Sisämarkkinoiden säilyttämisen tulisi olla meillä ykkösasiana mielessä. Olen niiden kanssa samaa mieltä, jotka totesivat, että aikaa tarvitaan. Totta kai laatu on tärkeämpää kuin kiirehtiminen, mutta pitäisi toimia niin, että pidämme kiinni laadusta mutta kuitenkin huolehdimme myös no-, nopeasta etenemisestä. Ongelmat, jotka Euroopassa edelleenkin ovat edessä, ovat vakavia ja meidän on otettava uskottavia askeleita tässä ehdotuksessa. Jos me haluamme, että parlamentti otetaan vakavasti, niin kyllä myös nopeudesta pitää pitää huoli. Kiitos. Ähm, mister... Ähm, Kiitoksia. Herra Andrew Duff. President, uh, uh thank you very much. I puheenjohtaja. Kiitos. Niin kuin tiedätte, minä olen ulkoasioissa ja myös perussopimusvaliokunnan terveiset haluaisin tuoda aivan erityisen varoituksen siitä, että omasta mielestäni tämä nykyinen ehdotus komissiolta – tuo mukana vakavia ongelmia EUn taloushallintoon. Päähuoli on se, miten Euroopan keskuspankin valvonta tehtävä voitaisiin toteuttaa avoimella tavalla tilivelvollisuudesta kiinni pitäen. Ja samanaikaisesti pitäisi säilyttää rahapoliittinen riippumattomuus. Asiaan liittyy poliittisia aspekteja, mutta myös juridisia. Meillä on myös Kiinan muureihin liittyviä kysymyksiä, joita Tyson käsittelee Ja EKPssä tällaisten Kiinan muurien erityispiirteet tulisi totta kai huomioida sekä sisäpuolelta että ulkopuolelta. Useat jäsenet ovat nostaneet esille myös sen, että asiaan liittyy kysymyksiä, mitkä ovat suhteet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttienkin välillä. Toinen tärkeä seikka on ymmärtää, että meillä ei ole oikeastaan kahden luokan, vaan pikemminkin kolmen luokan jäsenvaltioita. Meillä on niin sanotut mukanaolijat ja varhais, pre-in vaiheessa olevat. Ja vielä sitten ne, jotka ovat järjestelmän ulkopuolella, eli tämä kolmas kategoria, joka on väistämättä tärkeä kategoria, koska mukana olevilla mailla on suurin osuus markkinoista. Olen oikeastaan tulossa siihen johtopäätökseen, että meidän pitäisi ryhtyä pohtimaan vakavasti vaihtoehtoa sellaista vaihtoehtoa, että meillä olisi kaiken kattava rahoituspalvelu valvoja, joka kattaisi oikeastaan kaikki olemassa olevat rakenteet. Tämä on sellainen optio, sellainen vaihtoehto, joka parlamentin pitäisi minusta ainakin nostaa keskusteluun ennen kuin hyväksymme ne oikeusperustat, joita nyt ehdotetaan valvontajärjestelylle, jonka me tarvitsemme ja tarvitsemme sen nopeasti. Aiempiin kokemuksiin perustuen ministerineuvosto todennäköisesti vetää asia väärään suuntaan. Thank you. Now, uh, Uh, I give the floor. Kiitoksia. Seuraavana uh, edustaja Karins. Uh, thank you very much, Chair. Very much has been... Kiitos puheenjohtaja. Hyvin paljon on sanottu. Yritän olla tässä nyt nopea. Meidän tavoitteemme pitäisi olla se, että vahvistamme Euroopan unionia ja yhtenäismarkkinoita. Joten kun me mietimme pankkivalvontaa tai pankkiunionia, niin meidän pitäisi esittää kysymys itsellemme, e, onko se suuntahan olemme menossa, ne päätökset, joita teemme, vahvistaako se EUta vai heikentääkö se EUta, kuten Gunnar täällä sanoi, ja mahdollisesti myös jaamme Euroopan. Euroopassa meillä on ongelma liittyen markkinoiden luottamukseen. Markkinat eivät ole luottaneet toimielimiin pitkään aikaan. Kuluttajat vielä jossain määrin luottavat meihin, mutta meidän täytyy huomioida tosiasia, jos tämä asia hoidetaan väärin, niin voi olla, että me emme ratkaise markkinoiden luottamusta, vaan myös kuluttajat menettävät luottamuksensa kuvauksena tästä omassa maassani Latviassa tehtiin 2008 se päätös, joka tehtiin Irlannissa, eli Eli taattiin kaikki pankkitakaukset, koska Latviassa noin 70 prosenttia pankeista ovat eh, lähinnä Skandinaviassa, muuallakin Euroopassa, mutta kuitenkin suurilta osin ja jäljelle ovat, eh, ovat eh, sitten taas paikallisesti omistettuja. Irlannin päätöksen jälkeen, että katetaan kaikki pankki, talletukset, niin Ruotsi teki myös vastaavan päätöksen, joka johti siihen, että pankit tavallaan lähtivät muualle. Tämä maksoi meidän veronmaksajillemme miljardi euroa. Ja ikävä kyllä meidän valtiollamme ei ollut tätä rahaa ja sen vuoksi täytyykin kääntyä IMFn ja EUn puoleen – Joten yksi pieni päätös pankkisektorilla yhdessä EU-maassa vaikutti suoraan hyvin negatiivisesti eh, haluamattaan toiseen osaan, toiseen maahan. Joten eh, se, mitä minä tässä nyt yritän sanoa, on, että kun me ajattelemme pankkivalvontaa, meidän täytyy olla hyvin varovaisia siinä, että emme vahvista lisäkuiluja tai hajoamista. Olen samaa mieltä Korinin kanssa. Jos meillä on tällainen valvonta, vahvistettu keskeinen valvonta, niin silloin sen täytyy kattaa koko EU, sekä euroalue että euroalueen ulkopuolinen alue. Sen tulisi kattaa kaikki jäsenvaltiot. Ajatelkaapa vaikka Viroa, joka on euroalueessa tänä päivänä, mutta sen pankit tulevat euroalueen ulkopuolisista maista. Miten tämä toimii sitten siellä? Miten Viron pankit sitten katetaan? Tai Iso-Britannia, joka on ulkopuolella ja nähtävästi eivät ikinä tulekaan euroalueen sisälle, mutta Iso-Britanniassa on pankkeja kuitenkin, jotka ovat euroalueen pankkeja. Joten jos meillä on valvontaa Euroopassa, niin silloin, joka vielä vahvistaa tätä jakoa, niin silloin riskinä on se, että tilanne on hyvin epäselvä markkinoilla, mutta ajatelkaapa sitten kuluttajia. Silloin voi olla niin, että pääoma virtaa maasta toiseen ja johtaa hyvin kaoottiseen tilanteeseen. Joten minä puhuisin vahvasti sen puolesta, että jos meillä on tätä valvontaa, kaikkien tulee olla siinä mukana. Ja sitten meidän täytyy miettiä, millä tavalla se tapahtuu EKPssä, ähm, miten äänestysoikeudet ja niin edelleen, jos otetaan huomioon euroalueen ulkopuoliset maat. Kaikkiin näihin kysymyksiin on vastattava. Ja sitten äh, kun tämä käynnistetään, niin tämä kaikki on huomioitava. Ei mikään helppo tehtävä, mutta eihän Euroopan arki koskaan mitään helppoa ole ollut. Thank you. Romania is not in a... Kiitoksia. Romania ei ole euroalueella, mutta siellä on pankkeja, jotka ovat euroalueelta ja toimivat Romaniassa. Sitten eh, Ran Nitras. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałbym zacząć taki mały, krótki refleksji. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on yksi pohdinta, jonka haluaisin kanssanne jakaa minä provosoiduin hieman siitä, mitä herra Karinsiuri sanoi. Varmaankin ymmärrätte, että 70 prosenttia pankkeista ovat Latviassa ulkomaisten käsissä, Virossa vain 60 prosenttia, eivä polaista pankeista, vain 60 prosenttia kuuluvat ulkomaisille pankeille. Haluaisin kiinnittää huomionne mekanismiin, joka ei ole mitenkään merkityksetön. Puolassa merkittävä pankkialueen toimija on espanjalainen pankki. Puolan pankkijärjestelmä ei ole heikko. Pankit, joilla on ainoastaan puolalaista pääomaa, eivät ole heikkoja. Käytiin aika merkittäviä neuvotteluja, joissa pyrittiin saamaan pystyt pääsemään tilanteeseen, jossa voidaan ostaa puolalaisia pankkeja, jotka tällä hetkellä kuuluvat espanjalaisille pankeille, koska Espanjan pankit ovat vaikeuksissa tällä hetkellä, vaikka puolalaisten pankkien tilanne ei olekaan kovin huono. Espanjan pankit odottavat nyt apua mahdollisimman pian heti, kun vain ratkaisemme tämän pankkivalvonnan ongelman näin on tällaisia jakolinjoja yhtenäiseen markkinoille, kun puhumme yhteismarkkinoiden uhista. Haluaisin kysyä, kuinka voimme puolustaa näitä yhteismarkkinoitamme. Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat vähän erilaisia kuin Iso-Britannia tilanteessa mukaan, koska me olemme matkalla kohti yhteistä valuuttaa, joten voimmekin esittää kysymyksiä Puolan hallituksen julkilausumista, joiden mukaan Puola haluaisi jo nyt liittyä yhteiseen valuuttaan vuonna 2012. No tämä ei kuitenkaan onnistunut, mutta nämä ovat kysymyksiä, jotka nousevat tänne esiin ja uskon, että Puolassa äh, käydään ehtoja, käydään keskusteluja e-, euron tilanteesta. Emme varmaankaan voi tämän aamuista Madridin viestiä unohtaa. Kaikki olemme nähneet tämän tilanteen varmaankin se on se, että ne valtiot ja yhtiöt, jotka ovat kaikkein Eurooppa-myönteisempiä tällä hetkellä, ovat euroalueen ulkopuolella. Tämä on ristiriita, tämä on paradoksi. Puola on ulkopuolella, mutta siellä ollaan hyvin innostuneita eurosta, emmekä voi unohtaa kaikkea tätä pääomaa kun ajatellaan näitä komission ehdotuksia hyvin pitkän aikaan, vuosikausia Puola on ollut matkalla kohti Euroopan yhdentymistä ja euroa ja joudumme tästä maksamaan koviakin summia. Se on hinta Euroopan yhteisön osallistumisesta. On sanottava, että sopimuskaan ei ollut kovin edullinen Puolalle. Olemme todella joutuneet maksamaan raskaan laskun siitä koska tärkeät Puolan talouskumppanit, kuten Saksa, säilytti työmarkkina-asioissa eksklusiivisuuden. Tämä ei ollut mitenkään helppoa Puolalle. Ja sitten vielä yksi ongelma. Olen aivan pääsemässä loppuun nyt on alkamassa siirtymisaika, seitsemän vuoden siirtymisaika työmarkkinoilla. Mikä tilanne puolessa on? Muutaman vuoden päästä haluaisimme hyväksi ottaa käyttöön yhteisen valuutan, niin meille ehdotetaan nyt, että ne maat, joissa markkinavalvonta ei toimi sataprosenttisesti, ei ole ollut aivan virheitön, niin nämä maat nyt sitten valvoisivat Puolaa, jonka valvonta on ollut täysin virheitöntä. Koska meidän pankkijärjestelmä on täysin turvallinen, me emme tarvitse apua. Nyt me ehdotetaan, että meidät jätettäisiin vain tarkkailijoiden asemaan ja päätökset tehtäisiin muualla. Miksi puhun tästä? En haluaisi, että tämä kuulostaisi liian radikaalilta, mutta haluaisin, että voitaisiin pelastaa tämä hanke eikä myrkyttää sitä. Me todellakin kerrankin haluaisimme osallistua tähän järjestelmään, mutta niin, että on samat säännöt ja velvoitteet koskevat meitä kuin muitakin jos olemme Euroopan unionin jäseniä nyt, olemme sitä siksi, koska haluamme osallistua sisämarkkinoille kaikkien muiden maiden kanssa. Emmekä voi sallia sitä, että meillä ei ole samoja oikeuksia kuin muillakin. Sitten muutama täsmälleen huomio. Olen todella vaikutettu tästä tämän päivästä keskustelusta. Minun on tehnyt vaikutuksen se, että kaikki todella ovat hyvin samoilla linjoilla. Uskon, että olisi vaikea puhua näistä yhdellä äänellä, mutta kaikkein tärkeintä on se, että me olemme todella puolustaneet kaikki yhteismarkkinoita. Pahin ratkaisu olisi se, että jätettäisiin yh- yhteismarkkinat sivuun ja sallittaisiin yhä syvempien kuilujen muodostaminen. Herra Langenin kanssa olen erityisesti yhtä mieltä. Meillä on jo valvonta ja valvonta toimii. Joskus se toimii jopa erittäin hyvin, aivan esimerkillisesti. Nyt haluamme luoda uuden jär- vakavaraisuusjärjestelmän, yhteisen järjestelmän. Silloin on pidettävä kiinni jo saaduista kokemuksista. Mitä sitten tulee uuden valvonnan syvyydestä? Onko tarpeen kohdistaa val- valvonnalla kaikki pank- pankit, myös paikalliset pankit? Pitäisikö myös paikallisten pankkien olla tämän yhteisen valvonnan piirissä, vaikka se olisi hyvin kaukana, vaikka tämä yhteinen valvoja olisi hyvin kaukana näiden paikallispankkien todellisuudesta. Tulen käsittelemään tätä asiaa tarkistuksissa, niin kun mielestäni se on asia, joka meidän on otettava tosissamme. Meidän on paneuduttava Euroopan kilpailupolitiikkaan Euroopassa, kuinka voidaan käyttää tätä järjestelmää kun millä tavalla valvonta voi vaikuttaa kilpailukykyyn Euroopan unionissa. Tämä on aivan ratkaisevaa tällä hetkellä. Tässä kaikki kiitoksia. Thank you. Now, uh, please, miss... Kiitoksia sitten Rova Goulart. Merci beaucoup. No, je vais hyper rapide. Kiitoksia aivan todella lyhyesti. Kaikki täällä on sanottu pari pikkujuttua. Ensinnäkin tulemmekin todella tekemään jatkuvasti työtä jatkuvuudessa tämän valvontapaketin jälkeen ja samassa hengessä olemme tehneet hyvää työtä aikaisemmin. Aivan kuten Philip Lambert sanoi, on hyvin vaikea tietää etukäteen, mikä on totuus ja miksi on virheet ovat. On tehtävä valintoja. Näin vaan on sitten tämä 17.27 kysymys. Olen omalta osaltani aivan vakuuttunut, että sisämarkkinat on säilytettävä mahdollisimman pitkälle. Meillä pitää olla yhteisiä näkemyksiä niin, että euroalueella kuitenkin annetaan mahdollisuus mennä eteenpäin. Yksi kysymys liittyy sisältöön ja toinen kontekstiin. Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että riippumatta mikä valinta nyt tehdään, meidän on oltava johdonmukaisia tämän valinnan kanssa. Vaikeus on siinä, että minusta vaikuttaa siltä, että kaikki haluavat että kaikkien järjestelmän hyödyt eikä yhtään haittapuolta mistään järjestelmästä. Esimerkiksi on aivan selvää, että tänä päivänä EKP on vahva, koska sillä on tehtävä sillä on elimiä, jotka ovat äh, riippumattomia ja voimakkaita. Ja koska sitä ei ole alistettu poliittisille peleille. Kuinka voimme saada kaikki EKPn hyödytty niin, että meillä olisi elin, joka ei olisi politiikalle alistunut Tettua, joka ei olisi ehkä riippumaton. Jos valitsemme EKP, niin mahdollisuuksien mukaan pitäisi saada mukaan kaikki e-, edut sieltä ei voi voida sanoa, eh, niin että olisi täysin EKP, täysin sisämarkkinasuuntautunut. Että haluaisin kiinnittää huomenna tähän ja olen yhtä mieltä Bernal Langenin kanssa siitä, että juridisesta asioistakin on pidet, oltava tarkkana, koska järjestelmän on siedettävä mahdollisia valituksia, joita lehdistöstä alkaa kuulua. Sitten kontekstiin liittyvä asia. Olen aika huolissani siitä, mitä on tapahtumassa neuvoston tasolla Euroopan, Euroopan neuvoston kokouksessa kesäkuussa, mikäli yhtään ymmärsin, sanottiin, että tarvitaan pankkivalvontajärjestelmä, jotta voidaan uudelleen pääomittaa pankkeja hyvissä olosuhteissa. Ja tässä Werner, kun sanotaan no, pankkien uudelleen pääomittamista, niin tässähän pikkupankkeilla voi olla vaaraa, mutta tietenkään ei voida kaikkia valvoa ja kaikkia yksityiskohtia valvoa, mutta ei kysymys ole siitä, ovatko ne suuria vai pieniä, vaan että kaikki maat valvovat samantyyppisiä laitoksia. Kesäkuussa neuvosto kanta oli aika johdonmukainen. Siinä sanottiin, että uudelleen pääomitetaan suoraan pankkeja tarvittaessa. Tämä edellyttää parempaa valvontaa. Tästä olemme aina olleet yhtä mieltä, niin kuin Mariannekin sanoi. Ja sitten teemme tämän aika pian, näin sanottiin. Mitä nyt sitten tapahtuu, jos emme mene eteenpäin nopeasti? Tarkoittaako se, että kaikki se, mitä pääomittamisen kanssa on tehty, joutuu odottamaan, kunnes olemme saaneet työmme valmiiksi? Tämä on aika tärkeä juttu. Muistan hyvin, mitä Michel Barnier täällä sanoi. Tämä oikeusperusta valittiin, jotta ollaan samalla linjalla neuvoston kanssa. Jos komissio haluaa olla neuvoston kanssa samalla linjalla ja neuvosto haluaa tehdä jotain, mitä se ei oikein halukaan enää tehdä, niin huolestuttavaa, eikä tämä ole mikään instituutioiden välinen riitä, mitä nyt tarvitaan, vaan mitä tapahtuu sillä, sellaisella maalla kuin Espanja, jos tulee viivästyksiä, mitä tapahtuu näiden vakausmekanismien äh, käynnistymiselle, millä tavalla markkinat tämän tulkitsevat. Toivon, että teemme tässä hengessä mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman nopeasti työtä ja todella minusta on tärkeää, että monet kollegat osallistuivat tähän keskusteluun. Kiitoksia. Thank you. We don't have any... Kiitoksia. Meillä ei ole enempää puheenvuoropyyntöjä, joten nyt käännyn komission edustajan herra Merlinin puoleen. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for giving... Kiitos puheenjohtaja, että saan puheenvuoron. Tämä keskustelu on meidän mielestämme hyvin mielenkiintoinen. Olemme iloisia havaitessamme, että kaikki pääkysymykset on jo tunnistettu valiokunnan jäsenten keskuudessa. Tämä on hyvin tärkeää erityisesti, koska neuvosto ryhtyy työstämään lainsäädäntöehdotuksia komissio, komissiolta. Ensinnäkin neuvostotyöryhmä järjestetään huomenna ja sen jälkeisenä päivänä neuvostossa näyttäisi olevan tahtoa edetä neuvotteluissa aika nopeasti. On esitetty monia kysymyksiä liittyen Euroopan keskuspankkiin. Miksi juuri EKPn pitäisi ottaa huolehtiakseen pankkisektorin valvonnasta euroalueella ja jossain määrin myös sen laajemminkin? Niin kuin tiedätte, tämä oli euroalueen kesäkuun päätös. Komissio on huolellisesti analysoinut tämän vaihtoehdon ja päättänyt jatkaa euroalueen päätöksen pohjalta useistakin syistä. Ensinnäkin me olemme vakuuttuneita, että EKP voi tehdä tämän tehtävän. Sillä on uskottavuus, asiantuntijuus, riippumattomuus, jotka ovat välttämättömiä ehtoja tälle tehtävälle. Me tunnustamme totta kai rajoitukset sen suhteen, että EKPlle tämä tehtävä annetaan. On tiettyjä haittoja. On ongelmia siinä, että varmistetaan, että sekä osallistuvat maat että ulkona olevat maat voivat vaikuttaa päätöksentekoon hallintoneuvostossa. Tämä on totta kai komissiolle huolenaihe. Tämä on yksi esimerkki niistä haittapuolista, jotka meillä on edessämme. Meidän on tunnustettava myös se, että vaikka olisimme valinneet toisenkin reitin, niin siihenkin olisi liittynyt haittoja. Jos tähän eurooppalaisen maisemaan EKPn ulkopuolelle luotaisiin uusi elin, niin emme ole yhtään vakuuttuneita, että se johtaisiin vahvempaan, tehokkaampaan, johdonmukaisempaan valvontaan euroalueella. Lisäksi EKPn yksi vahvuuksista on se, että sitä eivät sido ne oikeudelliset rajoitteet, joista tässä valiokunnassakin täytyy usein keskustella. Eli oikeuskäytäntö. EKP voi käyttää valvonta valvuuksiaan harkintansa pohjalta, eikä sitä oikeuskäytäntö rajoita tässä tehtävässä uuden eh, elimen, uuden toimijan kannalta, jopa pankkivalvontaviranomaisen kannalta tämä voisi olla ongelmallisempi tilanne. Meidän mielestämme edut voittavat haitat, mutta niin kuin edustaja Gula totesi, joka tapauksessa haittapuolia liittyisi myös eh, vaihtoehtoisiin ratkaisumalleihin. Eräs toinen syy sille, miksi olemme päättäneet lähentyä tai yhtyä tähän euroalueen tekemään päätökseen liittyy Bahnien esille nostamiin seikkoihin. Nykykontekstissa, kun kyse on näin tärkeästä aiheesta, niin mahdollisimman nopeasti tarvitsemme nopeampaa konvergenssia kolmen toimielimen kesken. Ei ole mitään valideja syitä toimia toisella tavalla – kuin mitä ehdotettiin euroalueen huippukokouksessa. Meidän mielestämme on välttämätöntä varmistaa maksimaalinen konvergenssi toimielinten välillä. Ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti pääsemme siihen tilanteeseen, että eh, lähentymistä tapahtuu myös suhteessa parlamentin kantoihin. Yksi haitta sen suhteen, että käytetään artiklaa 126 perussopimuksessa, on luonnollisesti se, että Kyse ei ole yhteispäätösmenettelystä. Komissio on tehnyt aivan selväksi sen, että nämä ehdotukset nähdään pakettina. Me tarvitsemme kolmen toimielimen hyväksynnän molemmille ehdotuksille. Tämä, tässä hengessä me olemme keskustelut aloittaneet. Ja vielä sananen aikataulutuksesta. Ymmärrän oikein hyvin niitä parlamentin jäseniä, jotka ovat vedonneet varovaisuuden puolesta ja ovat varoitelleet toimimasta liian kiireellisesti, liian hätäisesti näin tärkeässä arkaluonteisessa kysymyksessä. Hyväksymme tämän argumentin täysin. Samanaikaisesti tämän poliittisen prosessin tukena on, on tiettyä ää, äh, hyötyä, jota ei saisi haaskata. Komission mielestä olisi äärimmäisen valitettavaa, jos näistä lainsäädäntöehdotuksista edelleenkin keskusteltaisiin vuonna 2013. Markkinat äh, ottaisivat tämän hyvin huonolla tavalla, myös kansalaiset suhtautuisivat siihen huonosti ja myös kansainvälisesti se tulkittaisiin huonona merkkinä näiden lainsäädäntöehdotusten pyrkimys on olla osa ratkaisua euroalueen kriisiin. Sellaisina ne pitäisi saada toimintaan mahdollisimman nopeasti. Meistä aikataulutus tämän hetken ja joulukuun lopun välillä toki on kunnianhimoinen tavoitteena, mutta kun otamme huomioon sen asiantuntijoiden, joka tässä valiokunnassa on ja joka neuvostossa on valvontakysymyksissä, niin uskomme, että sopimukseen pitäisi joulukuussa pystyä pääsemään. Toivomme kovasti, että näin on. Komissio luonnollisesti on valmis auttamaan parlamentin jäseniä kaikissa teknisissä kysymyksissä parlamentin jäsenten toivomalla tavalla. Kiitos. Now we are coming back to our... Kiitoksia sitten käännyn esittelijän päin. Ah, jaha, herra Goses vielä. Merci. Je, puheenjohtaja, haluaisin vielä palata tähän aikataulukysymyksen ennen kuin esittelijät saavat jälleen puheenvuoron, nyt komissio kuultaa. Tietenkin on toimittava nopeasti, tietenkin meillä on kriisi, tietenkin meidän on tehtävä, saatava aikaan ratkaisuja, mutta tarvitaan toimivia mekanismeja. Emme tietenkään ole kuureja ja kuulemme kyllä, mitä hallitusten ja valtioiden päämiehet ehdottavat. Kuulin, että Saksa ja Ranska ovat sopineet siitä, että nyt tarvittaisiin vähän aikaa. No valtiot tekevät mitä haluavat, mutta luulenpa, että näissä tässä tilanteessa, jotta parlamentin työ voisi olla vakavasti otettavaa, niin emme voi tehdä työtä mitenkään kahdeksan päivän paineessa, joten pyydän EPP-ryhmän nimissä, että tämä mietinnön jättämispäivää lykättäisiin, samoin kuin tarkistuksen jättämisen määräaikaa. Vaikka lykkäisimme tätä asiaa muutamalla viikolla, niin olen varma, että olemme valmiita ennen neuvostoa. Voin vaikka lyödä tästä vetoa. Pari juridista huomiota komission edustajalle täällä puututtiin tähän Maroni-tuomioon. Tämähän on hienoa ainakin nähdä, että Eurooppa menee eteenpäin ja oikeuskäytäntö on ollut jo, ollut jo 40 vuotta ja siihen vedotaan. Hyvin ystävällisesti haluaisin sanoa komission e- edustajille, että emme me tätä mitenkään hoidonnut, kun puhuimme valvonnasta vuonna 2010. Onhan se toki hyvä, että aina kun EU haluaa mennä eteenpäin, niin kaivetaan oikeuskäytäntöä esille. Voitte kyllä ajatella, että lainsääntäjä on kuitenkin tärkeämmässä asemassa kuin oikeuskäytäntö. Näin olen ainakin opinnostani oppinut, joten ei pidä mihinkään typeryksiin tässä sortua. Kiitoksia. Thank you. Now, okay, Mrs. Goulart. Kiitoksia sitten Rova Goulart. No, je, moi je voudrais simplement demander... Haluaisin vain todeta, e- e- e- että olen samaa mieltä Jean-Paulin kanssa, että työ täytyy tehdä korrektisti, olipa aikataulu mikä tahansa. No, jos sitten puhutaan muutaman viikon lykkäyksestä, niin mitä tämä tarkoittaisi aikataulutukselle? Tämä pitäisi selvittää. Minusta strategisesti olisi tärkeää, että parlamentti osoittaa, että se on pätevä, se pystyy työskentelemään nopeasti ei ole neuvostossakaan mitään perusteita viivytellä. Ei pidä äh, lykätä tätä asiaa määrättömästi. Niin, valiokunnan sihteeristö katsoi vähän näitä teknisiä mahdollisuuksia, että, että voidaan saada riittävästi aikaa kunnollisen työntekemiseksi ja samalla voidaan tähän yhdistää se, tai toivomus, että tulla valmiiksi ennen neuvostoa. Kyllä minua nämä, nämä päivämäärät näytettiin, mutta eiköhän puheenjohtajalle kuule tämä asia. Raport. Niin voisin kertoa, että molemmat esittelijät ovat sopineet, että voitaisiin käsitellä tämä mietintö 22. lokakuuta ja tarkistusten jättämisen määräaika olisi 26. lokakuuta. Nyt käännyn esittelijöiden puolen, Rova Täisen. Dank voorzitter. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että eh, olen todella otettu kaikista näistä puheenvuoroista. Tämä puhe, keskustelu on ollut hyvin vakava ja perusteellinen. Se on hyvä, koska kysymys on erityisen vakavasta ja tärkeästä aiheesta. Olen kuullut eh, nyt täällä ääniä EKPtä vastaan ja EKPn puolesta ja ihmisiä, jotka sanovat, että tässä on ongelma. Olen kuullut hyvin paljon argumentteja, joille minu, joita kohtaan minulla on hyvin paljon ymmärtämystä, koska ne kaikki liittyvät niihin huolenaiheisiin, jotka minä esitin omassa alkupuheenvuorossani. Mitä meidän, mistä meidän täytyy olla huolissamme? Ja kaikki argumentit, joita olen kuullut suuntaan ja toiseen, lähtevät näistä samoista huolenaiheista. Ja se on ihan hyvä lähtökohta. Eli kyllä me varmasti sitten toivon mukaan löydämme yhteisen ratkaisunkin. Me tiedämme myös, että jos työskentelemme tämän ehdotuksen pohjalta ja saamme aikaan äh, sitten mekanismin EKPn äh, alaisuuteen, niin äh, Euroopan keskuspankin sääntöjä ja perustamissopimusta mm, ne eivät välttämättä meitä miellytä. Tässä on tiettyjä rajoitteita, mutta me emme voi tällä hetkellä lähteä sitä muuttamaan. Toisaalta on sanottu, että tässä on nyt jotain käynnissä. Tässä pyritään nyt todellakin, halutaan toteuttaa jotain, mitä me olemme jo pari vuotta halunneet, nimittäin eurooppalainen pankkivalvonta. Me voimme olla siinä mukana, tai sitten me voimme antaa koko homman kaatua olemalla radikaalisesti vastaan ja sanomaan, että me haluamme jotain muuta, me aloitamme nollasta. Tämä on nyt se valinta, mikä meillä on. Me emme työskentele missään tyhjössä, niin kollegatkin ovat sanoneet poliittinen sopimus, joka tehtiin euroalueen huippukokouksessa. Se on 17 valtion päämiehen välinen sopimus ja kyllähän se nyt on aika tärkeä. Ei euroalueen johtajien lausunto ole mikään pikkujuttu. Eli tästä on nyt tehty, komissio on tehnyt ehdotuksen ja se on nyt meille ja meidän täytyy ottaa siihen kantaa. Minun ehdotukseni olisi, että lähtisimme näistä huolenaiheista, katsotaan kuinka pitkälle me pääsemme, jos me lähdemme nyt rakentamaan edelleen tätä ehdotusta, joka meillä pöydällämme on. Eli että me haluaisimme, että 27 on yhdessä. Se, että 17 jäsenvaltiota euroalue, me haluamme sisämarkkinat, unionit, me haluamme integroida koko unionin eikä sitä jakaa. Tämä on yhteinen huolenaihe. Minusta me voimme nyt katsoa tätä ehdotusta ja miettiä, miten me voimme sitä parantaa. Miten me voimme huolehtia siitä, että e- euroalueen ulkopuoliset maat haluavat tulla mukaan. Koska ei euroalueen maat voivat osallistua, mutta äh, he joutuvat äh, sitten alistumaan päätöksille, jotka tehdään eh, elimessä, johon he eivät itse kuulu, ja tämä ei ole tasapainossa. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla läheisempi yhteistyö olisi mahdollista. Me voisimme tätä ehkäpä parantaa näiden maiden hyväksi, jotka haluavat osallistua yhteistyöhön. Me voisimme katsoa, voisimmeko me eh, parantaa valvontaelimessä eh, näiden ei-euroalueen maiden statusta ja me voimme myös katsoa tämän, tätä valvontaelintä itsessään. Mitä niillä on sanottavaa, missä määrin ne päättävät itse, mihinkä asti heillä on valvonta tai heillä on päätösoikeutta suhteessa EKP. hen, Näinhän se on. E llä on kaksi päätöselintä ja yksi päättää näistä siirtymäkauden päätöksistä. Joten siis meidän täytyy katsoa, millä tavalla me voisimme vahvistaa valvontaelimen päätösvaltuutta. Ja uskon, että tätä kautta voisimme ehkäpä tätä kautta parantaa ei-euroalueen maiden asemaa ja mielenkiintoa. Meidän täytyy katsoa sitten, mitä me juridisesti voimme tehdä perustamissopimuksen puitteissa. Sitten pankit. Pankit. Kollega Klints siihen viittasi, että vakuutukset pitäisi ottaa mukaan. Mutta jos me otamme lähtökohdaksi oikeusperustaan 127.6, niin se on ilman vakuutuslaitoksia. Tämä meidän täytyy tietää että tätä, me emme voi muuttaa, koska näin sanotaan perustamissopimuksessa. Jos tämä annetaan EKPlle, niin silloin vakuutukset eivät ole tässä mukana. Tämä on asia, jota me emme hyväksy, mutta jos me valitsemme EKP, niin näin on. No, jos me katsomme sitten näitä pankkeja, keskustelu oli se, minkälaisia pankkeja. Me olemme valvasti kuulleet että nyt tarpeeksi, että kaikki eivät halua, että kaikki pankit olisivat tässä suoraan keskeisen valvontaelimen alaisia. Ei se ehkä olisi edes eh, mahdollista käytännössä. Meidän täytyy katsoa nyt selkeästi, mitkä pankit ovat suoranaisesti valvonnan alaisia, mitkä pankit jäävät kansallisen valvonnan alle ja miten me voimme huolehtia siitä, että meillä on yksi ainoa eh, valvontajärjestelmä. Ja täällä sanottiin, että jonkinnäköinen taulukkojärjestelmä, 3. syyskuuta kuulemisessa puhuttiin siitä myös, joten ehkäpä meidän siihen suuntaan on mentävä. Toinen kysymys, mitkä tehtävät, kuka ottaa ja mitä tehtäviä tehtäväkseen? Mitä tehdään kansallisissa valvontaviranomaisissa, mitä tekee eurooppalainen valvontaviranomainen, mitä tekee ESA? Eli meidän täytyy saada tähän tiettyä tilaa. Tärkeää on myös tämä vastuu, vastuuvelvollisuus. Jos me jäämme, pidämme kiinni EKPstä, niin me tiedämme, että meillä on vähemmän sanottavaa siitä, mitä siellä tapahtuu, mutta ajattelen äh, sitä, että tämä toimielin olisi riippumattomampi, niin silloin meidän täytyisi määritellä enemmän tähän asetukseen. Me emme voi niin kuin nykyisessä asetuksessa äh, sanotaan, hyväksyä sitä, että kaikki tällaiset päätökset, jotka koskevat pankkeja ja muita, annettaisiin valvontaelimen tehtäväksi. Tässä mennään liian pitkälti, pitkälle. Minä uskon, että meidän täytyy asetuksessa hoitaa tätä asiaa enemmän, eikä antaa liikaa toimivaltuuksia valvontaelimelle. Riippumattomuus. Monet humanitaaristen toimien ja valvontatoimien riippumattomuus ja erillisyys. Tässäkin meidän täytyy katsoa, minkälaisen statuksen me voimme antaa tälle valvontaelimelle. Mikä on valvontaelimen suhde päätöks- EKPn päätöksentekoelimiin? Tätä täytyy vielä hieman selventää ja tässä meidän täytyisi ehkäpä hieman vahvistaa myös tätä valvontaelintä. Ja sitten tämä demokraattinen vastuuvelvollisuus. Minusta tämän valvontamekanismin demokraattinen luonne voitaisiin määritellä paremmin perustamissopimuksissa niin, että mekin voisimme vaatia heitä olemaan vastuussa Euroopan parlamentin suuntaan ja vaatia enemmän avoimuutta. Uskon, että me voimme tätä parantaa. En nyt usko, että tämä nyt ehkäpä se ihanteellinen maailma näin saadaan aikaan, mutta ainakin parantaa tilannetta. Sitten täällä on puhuttu kuka on tämän valvonnan kärjessä, onko se EVA vai onko se EKP. No, tämä on kysymys, jota meidän täytyy tarkastella ja etsiä tähän ratkaisua. Sen lisäksi uskon, että me voisimme käyttää hyväksemme juridista apua, katsoa tätä komission ehdotusta, miten pitkälle me voimme sitä muuttaa niin, että voimme vastata täällä esitettyihin huolenaiheisiin. Tässä, herra puheenjohtaja, olisi nyt minun ajatukseni. Parin viikon kuluttua ehkäpä saan tehtyä lausuntoluonnoksen. Jos tämä sopii valiokunnalle, niin tähän suuntaan työskentelisin toinen vaihtoehto on se, että me teemme päätöslauselman ja siinä päätämme hylätä tämän ja sitten vaadimme komissiolta äh, ihan uudet äh, lähtökohdat. Mutta minusta meidän täytyy nyt ensin katsoa, mitä me voimme tehdä tälle ehdotukselle, joka meillä on pöydällä. Ja mikäli me emme kykene siitä sitten elinkelpoista tekemään, sitten täytyy katsoa, onko muita mahdollisuuksia. Mutta minä olen samaa mieltä kuin Sylvie Goulart. Me emme työskentele missään tyhjiössä. Tilanne on hankala. Se ei koske ainoastaan Bankia ja Espanjaa, vaan koko tätä kriisialuetta. Mitä tahansa voi tapahtua ja äh, luottamus on heikkoa. Nyt on tehty ehdotus, jonka pitäisi parantaa tätä luottamusta ja jos me nyt sitten heti ensimmäisenä päivänä kaadamme tämän ja sanomme, että tämä nyt on ihan älytöntä, ei tämä nyt onnekaan onnistu, niin silloin minä pelkään pahoin, että tämä johtaa hyvin kaoottiseen tilanteeseen ja kaoottisiin reaktioihin. Ja minä olen ihan vakuuttunut, että markkinat eivät tätä kaipaa yhtään sen enempää kuin hammassärkyäkään. Joten kiitän kollegoita hyvin arvokkaasta keskustelusta, joka auttaa minua huomattavasti eteenpäin kun minä laadin äh, mahdollisimman toivon mukaan mahdollisimman hyvän mietintöluonnoksen. Kiitos. Thank you. Now um, Kiitoksia. Sitten vielä herra Gigold. Just like to make a few uh, brief comments. Vain muutama lyhyt kommentti keskustelun päätteeksi. Peruskriteerien suhteen, sen suhteen mitä haluamme saavuttaa, on paljon yhteistä perustaa jatkotyölle. Säilytetään tai vahvistetaan mahdollisimman pitkälti yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyys, tehokas järjestelmä, joka ei hauta lisää ongelmia. Ryhmittymien konsernien suhteen on saatava selkeät säännöt, Muutamia muitakin ongelmia mainittiin. Ja luonnollisesti demokraattinen vastuu kysymyksenä. Tässä emme kuulleet niinkään paljon poliittisista ongelmista, vaan oikeastaan ongelmista, jotka liittyvät tähän oikeudelliseen kysymykseen. Tämä on otettava vakavasti. Me voimme joko sanoa, että nämä oikeudelliset ongelmat jätetään ikään kuin reuna-alueelle, mutta sitten täytyy katsoa, kuinka pitkälle tällä tiellä päästään. Jos poliittiset kriteerit eivät ole riittävän painavia, niin sitten totta kai täytyisi, täytyisi pohtia huolellisesti, ovatko poliittiset kriteerit sellaisia, että niiden kautta voidaan lähteä lainsäädäntöä muuttamaan – meidän on oltava äärimmäisen huolellisia. Mutta olen samaa mieltä, että me emme toimi tyhjössä. Meidän on voitava työ, työstää sellainen tulos, jonka kanssa voidaan elää ja joka johtaa tehokkaaseen pankkivalvontaan. Haluaisin julkistaa kutsun huomiseen kokoukseen oikeusoppineiden kanssa. Ekonin jäsenet ovat saaneet jo kutsun tähän tilaisuuteen. Siellä on tarkoitus keskustella rajoituksista, joita tähän ehdotukseen liittyy. Meronin äh, merkityksestäkin on eriäviä näkemyksiä oikeusoppineiden keskuudessa. Muutama esimerkki tästä. Ensinnäkin entinen maroney päätös Komission edeltäjä delegoi tehtäviä täysin epä demokraattisesti toimivalle toimijalle. Nythän tämä on aivan mahdoton tilanne nykypäivänä, mutta tässä puhutaan hieman toisesta kysymyksestä niin, että neuvosto, komissio delegoisivat tehtäviä muille. Tässä Meroni-päätöksessä, niin kuin kollega Jean-Paul mainitsi, on rakennettu melkomoinen Babylonin torni, Babylin torni. Kaikki pelkäävät Meroni-päätöstä ja tapausta. haluaisin komission kanssa tästä keskustella hieman lisää. Onko Meroni peruste sille, miksi näin laajoja tehtäviä ei kovinkaan helposti voi EKPlle delegoida ja antaa? Meroni varmasti työllistää monia juristeja jatkossakin, niin kuin se on työllistänyt aiemminkin, mutta se on joka tapauksessa otettava huomioon ja siitä on keskusteltava. Me emme voi hyväksyä sitä, että EKPn puitteissa olisi kahdet erilaiset oikeudet tai velvollisuudet omaavia jäseniä. Kyllä tehtävien ja vastuun on kuljettava käsi kädessä. Tämä on perusperiaate. Puolan kollega puhui aivan ymmärrettävistä huolista. Minuakin kiinnostaisi tietää, pitääkö todella tämä paikkaansa. Komission ensimmäinen luonnos sisälsi tämän seikan, mutta myöhemmin syntyi sisäisiä keskusteluja oikeudellisessa yksikössä sen suhteen, olisiko tämä mahdollista vai ei. Eli oikeudellisia kysymyksiä liittyy siihenkin, mitä EKPn sisällä voidaan tehdä, niin kuin Marian Taisenkin totesi. Nämä asiat on nyt huolellisesti tarkastettava. Jos me emme täytä tätä sisämarkkinan tehokkaan rakenteen demokratian vastuun kriteeriä, niin että EKV olisi tämä toimija ja kriteerit täyttyisivät. Sitten pitää olla riittävän rohkea ja todeta, että tarvitaan toinen instituutio, joku muu instituutio, jolle sitten EKP tarjoaa asiantuntijuuttaan. Tästäkin avautuu uusia juridisia, oikeudellisia kysymyksiä. Jos kollegat haluavat huomenna kello kahdeksan tulla tähän kokoukseen, niin olette tervetulleita. René Lepasi on aiemminkin tehnyt yhteistyötä kanssani ja myös Franziska Brandnerin kanssa. Lopuksi haluaisin vain sanoa, että emme me tarvitse neuvoston takeita tai vakuutteluja sille, että tässä on kyseessä yhteispäätös. Aivan niin kuin parlamentti äänesti päätöslauselmassa, kyse on artiklasta 126 kohta 7 ja hyväksyntämenettely siellä. Olen aivan varma, että jotkut jäsenvaltiot eivät koskaan sovi tästä 126 7 artiklan pohjalta, jos ei sopimusta synny EBA-asetuksesta. Tätä me voimme käyttää välineenä, jotta me saamme vaikutusvaltaa koko pakettiin. Jotkut jäsenvaltiot eivät koskaan luovuta, jos et saa myönnytyksiä tämän EBAN suhteen 126 artiklan ja 7 kohdan kautta. Kuitenkin mietintöjen väliset kytkökset tarkoittavat sitä, että meidän täytyy tehdä tiiminä työtä. Meillä on varjoesittelijät molemmissa mietinnöissä ja on löydettävä yhteinen ratkaisu Meillä on poliittiset kriteerit ja ne on asetettava ensisijalle. Yhdessä on keskusteltava siitä, minkä tien valitsemme. Muuten syntyy kyllä vakavia ongelmia siitä, että perusta on hatara. Aikataulutus on se, että hieman joustavuutta, mutta ei liian paljon, niin että pääsemme vastuulliseen ja vakavasti otettavaan työhön suhteessa neuvostoon ja pääsemme eteenpäin Äh, sillä tavalla, mitä eurokriisi meiltä vaatii. Kiitos. Uh, let me just... Kiitoksia. Haluaisin vain vielä muistuttaa teitä siitä, että mietintöluonnos käsitellään 22.10. siis nämä molemmat mietinnöt. Ja sitten haluaisin muistuttaa teitä. Niin. 22. lokakuuta käsitellään nämä kaksi mietintöluonnosta. Ja, ja. Yes, 22nd of October. And deadline for amendment... Ja tarkistusten jättämisen määräaika 26. lokakuuta, neljä päivää siinä siis. Okei. Okay. I remind you also about... Muistutan teitä myös ylimääräisestä valiokunnan kokouksesta kes- keskiviikkona 10.10. kello 9.13. Kuuleminen koskee pankkiunionia, kriisihallintaa. Ja nyt päätämme kokouksen. Niin, hetkinen vielä. Okei, okay, Mr. Langen. Herra Langen, keskiviikko 10.10. 9-13. Thank you. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.